So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte auf die Plätze. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Äh. Ehkä me voitaisiin vähentää myös kosteutta huoneessa, se on aika korkeata. Tämä ei ole oikein mukavaa. Ei muutoksia esityslistaan, joten puheenjohtajan tiedonannot, kaikki kielet paitsi Malta, ja kaikki mietinnät ovat Envin kotisivuilla, ja 19.13. 11. helmikuuta ja sitten seuraavan kuun Irlannin ja Kööpenhaminan huhtikuun vierailu. Delegaatiovierailut ovat siellä myös. Voitte tarkastella kaikkia näitä kertomuksia verkkosivuilla. Meillä on tänään 26 vierailijaa, jotka nyt ei. He tulevat kello 2.30. Ja sitten päivity, äh, päivityksenä Merci. Ja sitten meillä on EBS-kertomus huomenna. 6.30-80 trilogi Ja sitten seuraavalle 18. marraskuuta. Kolme päivää neuvotellaan neuvoston kanssa. Ja sitten kliiniset kokeet ja sitten viimeinen 12. joulukuuta. Ennen saimme Savun neuvoston kanssa hiilidioksidipäästöstä ja Ulmer-mietinnöstä. Ja kompromissi on hyväksyttävä parlamentille. Yksi luku muuttui. 5 prosenttia ajoneuvoista niillä voi olla korkeampi arvo kuin 50 grammaa 360 päivän aikana, ja sitten kaikki on ok. Olemme säilyttäneet sitten muuten heinäkuussa hyväksytyt arvot. Se on varmaan hyväksyttävää. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä, koska me olemme hyvä tiivi. Maria Pareirokin oli esittelijä. Paljon kiitoksia siitä. Onko jotain muuta? 10. lokakuu 17. ja eteenpäin lokakuu ää, pöytäkirjaa Sitten vaikka mekin aloittaa ensimmäistä mietinnöstä. Mari Parelia on nyt esittelijänä estoslistan kohdasta Parelia mietinnöstä. Ja anna heti puheenvuoro hänelle. Grazie, presidente. Credo che... Kiitos puheenjohtaja. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että valvonta, jota tapahtuu elintarvikealalla, on aivan oleellisen tärkeää, jotta voimme taata elintarvikkeiden turvallisuuden sekä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden. Meidän on otettava myös huomioon kansainvälinen konteksti tällä alalla ja on perehdyttävä EUn vientiin ja tuontiin ja on varmistettava, että standardeista pidetään kiinni ja pidämme myös kiinni takamastamme lisäarvosta. Meillähän on lainsäädäntöpaketti toukokuulta ja päätettiin strategiasta, joka ylettyy aina pellolta, siemenistä, ruokapöytään saakka. Ja tällä on tarkoitus pitää huoli terveydestä ja turvallisuudesta. Me emme halua sellaisia elintarvikkeita, jotka ovat meille haitaksi. Virallinen valvonta näin ollen koskee 2004 vuodelta olevaa asetusta, mutta nyt meidän on yksinkertaistettava järjestelmää. Me haluamme valvonnasta tehokkaampaa ja haluamme luoda harmonisoidun yhtenäisen lähestymistavan näihin valvontoihin. Tällä hetkellä me voimme puuttua tilanteeseen siinä mielessä, että haluamme selkeät säännöt ja haluamme välttää mahdollisia ongelmia. Joskus syntyy ongelmia esimerkiksi sääntöjen epäselkeyden takia. Syntyy eri, eriäviä tulkintoja, Heti alkuun voisin muistuttaa, että me emme varsinaisesti ole vielä aiheesta käyneet näkemysten vaihtoa, eli minun mietintöni on hyvin pitkälti vielä luonnosvaiheessa. Se ei ole missään muot, millään muotoa kattava, näin en voi, en voi väittää. Kunhan olemme käyneet keskustelua, niin voin sitten sisällyttää mietintööni lisäkommentteja tässä matkan varrella. Meidän on varmistettava myös se, että valvontoja tapahtuu tietyn vähimmäistiheyden perusteella. Tällä hetkellä se valtiossa valitsee melkomoinen sekasotku. Valvontaa toteutetaan esimerkiksi kuukausiperusteisesti, jotka, jotkut taas toteuttavat valvontaa vuosittain. Tämä uhkaa luottamusta ja, ja turvallisuutta, koska erot ovat näin suuret. Harmonisointi valvonnan tiheydessä voisi antaa kuluttajille paremmat takeet turvallisuudesta. Näin varmasti käy, jos tietystä vähimmäistiheydestä pidetään kiinni. Minusta komission pitäisi määritellä minimi vähimmäistiheys delegoiduin säädöksi niin, että meillä olisi jonkinlainen vähimmäistaso näissä valvonnoissa. Euroopassa me altistumme myös elintarvikepetoksille. Viimeisin esimerkki tästä on hevosenlihaskandaali. Ja tästä syystä meidän pitäisi kenties määritellä tai perustaa tällaisia unionin vertailukeskuksia. Näin voisimme varmistaa hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden laadun. Enekään meidän on varmistettava, että tiedot julkistetaan asianmukaisesti. Silloin kun havaittuja puutteita on korjattu, niin nämäkin tiedot on julkaistava. Olen saanut kommentteja aika lailla ja nyt näyttää siltä, että asetuksen suhteen vallitsee jonkinlainen epäselvyys. Siitä syystä haluankin hieman selkeyttää näitä asioita. Ennen kaikkea me puhumme yleisvalvonnasta, mutta sen ohella myös alakohtaisesta valvonnasta. Asetuksessa 882 vuodelta 2004 meillä on yleiset standardit ja sitten meillä on lisäksi vielä nämä alakohtaiset standardit. No sitten mikroyritysten mahdollinen poisjättäminen ja sitten pakolliset maksut. Pidän kyllä komission tekemästä ehdotuksesta niin, että mikroyritykset vapautettaisiin tästä järjestelystä, mutta minusta tämä ehdotus on liian laaja. jos yrityksen liikevaihto on yli kaksi miljoonaa ja jos tätä nyt käytetään jonkinlaisena poikkeusrajana, niin sitten liian monet yritykset jäävät järjestelmän ulkopuolelle. Minusta kynnystä pitäisi laskea 200 000 euroon. Tämä olisi minun ehdotukseni. Toki tämä on vain suuntaan antava ohje. Me voimme kokoontua yhteen yhdessä ja, ja pohtia, olisiko joku muu kynnysarvo asianmukaisempi. Minä haluaisin toimia niin, että saamme nyt vilkasta keskustelua aikaiseksi ja haluaisin kuunnella, mitä miltä kollegat ovat näistä aiheista. Ja vielä eräs seikka. Jos delegoituja säädöksiä tähän sisältyy, niin Meidän täytyy olla valppaina näissä alakohtaisissa säännöksissä. Meillä on 48 tarkistus ja itse asiassa kohdassa yksi on virhe, koska tässä viitataan kohtaan kaksi. Tätä ei täällä pitäisi olla. Tai kenties nyt voisin päättää puheenvuoroni tähän, koska haluan kuulla, mitä kollegalla on sanottava. Kiitos. Kiitoksia Maria Pirillo. Sitten Schnellhardt sen er jälkeen Richard, tai Richard Seber korvaa Schnellhardin. Hort Schnellhard. Hort Schnellhard, kuten tiedetään, on lääkäriammatiltaan. Hän tuntee asiat oikein hyvin, mutta valitettavasti hän AKT-parlamentaarisessa eh, kokouksessa ei voi olla täällä ja antaa minun kuitenkin edustaa häntä. Olen nyt sitten valmistanut tekstin, jossa pitäydyn aika pitkälti, koska hän on vastaava, asiasta vastaava ryhmässä. 882 asetus vuodelta 2004, niin se pitäisi nyt korvata ja hän uskoo, että nämä skandaalit ja välikohtaukset elintarvikealalla, josta on jo puhuttu, niin ne kyllä ovat osoittaneet tietyn <clears throat> toimintatarpeen. Seuraavat pääongelmat. Soveltamisala. Hän uskoo, että ei ole tarpeen, että kaikki säännöt virka, viranomaisvalvonnasta otetaan samaan säädökseen, koska erillisetkin säädökset toimivat aivan hyvin. Ei ole myöskään huonoa, että nämä valvontasäännökset otetaan mukaan kuhunkin erikoisalan lainsäädäntöön. Sitten tämä kuuluisa nimeämisen häpeän saattamisen periaate. Tietysti asiasta vastaavalla viranomaisilla, jos on vaara kansanterveydelle tai jos oikeutta on vakavasti loukattu, niin kuin hevoslihaskandaalissa, niin täytyy olla oikeus sitten epäilyttävistä tuotteista tai epäilyttävistä yrityksistä antaa tietoa, mutta toiset tapaukset osoittavat, niin kuin muistetaan, Kruk-tapaus ja tomaatit, jotka osoittavat, että jos annetaan tietoja liian nopeasti hätäille, niin se voi sitten aiheuttaa suuria ongelmia näille yrityksille ilman, että itse asiassa niillä olisi sitten ollut syytä tai että ne olisivat sääntöjä vastaan toimineet. Täytyykin määritellä selkeästi, että milloin viranomaiset ja mitä tietoja voivat julkistaa. Ennen kaikkea, kun on kyse herkkäluontoisista tiedoista, esimerkiksi tuotteiden yritysten nimet. Julkisuusongelmassa on tietysti, julkisuudessa on myös tietysti se ongelma, että yksittäisten tutkimustulosten julkistaminen ja luokittelujärjestelmä koska ne tietysti esittelevät vain yhden hetken tilanteen, koska elintarvikeketju on tietysti äh, kestävä prosessi ja yritysten täytyy koko ajan sopeutua. Siinä on tietysti järkevää, jos pidemmällä aikavälillä sitten raportoidaan kuin vain, otet, vain yhteen aikakohtaan otetaan kiinni. Itse asiassa näin kuluttajajärjestötkin sanovat. Hän näkee ongelmia, kuten Mari Pirillo, siinä, että tässä on delegoituja säädöksiä, se on aina erityistä ongelmaa meille parlamentissa aiheuttava asia. Se, että tähän tulee sekundäärisäädöksiin säännöksiä, niin mitä mahdollisuuksia meillä sitten on vaikuttaa asiaan. Nämä olennaiset tiedot, joita tarkastaja tarvitsee, niin ne eivät ole sisällä tässä perussäädöksessä ja se on ongelma. Se tarkoittaa sitä, että olemassa olevat asetukset, ne täytyy ottaa sitten identtisinä näihin delegoituihin säädöksiin. Kuitenkin nämä asetukset on aikanaan säädetty yhteispäätösmenettelylle ja nythän sitten EP voi sanoa vain kyllä tai ei. Eli aiemmin on ollut oikeustilanne ollut parempi kuin tässä ehdotuksessa. Lissabonin sopimuksen mukaan ja sitten kun tavallinen lainsäädäntömisjärjestely on laajentunut, niin itse CPN aseman pitäisi vahvistua eikä heikentyä. Sitten tämä maksuongelma. Kuten tiedämme, säännökset maksuista ovat nyt tässä uudessa säännöksessä Nyt nyt on, täytyy laajentaa tätä maksukäytäntöjä muillekin aloille elintarvikealalla. Tietysti kun ajatellaan nyt tätä jäsenvaltioiden taloustilannetta, niin monet jäsenvaltiot ovat varmaan sitä mieltä, että tämä on kuitenkin vaikea toteuttaa poliittisesti. Hän uskoo myös, että kun taloussektori osallistuu, niin se on tietysti järkevää, mutta täytyy olla tiettyä reiluutta, että sitten ne talouden alat ja yritykset, joilla on suurempi riski, niin niiden pitää saada sitten kustannuksiinkin enemmän. Eli nämä periaatteet, joilla maksut lasketaan, niin täytyy olla hyvin selkeät, että eri taloudelliset olosuhteet ja erilaiset ostovoimat ja se valtiossakin täytyy ottaa huomioon. Hän on periaatteessa sitä mieltä, että tietysti kun on byrokraattista rasitetta, niin se täytyy laskea mukaan. Ja sitten tässä täytyy olla jonkunlainen tasoitus löydettävissä. Tässä pitäisi kiinnittää erityistä huomiota pk-yrityksiin, koska elintarvikealalla on juuri paljon pk-yrityksiä. Tämä on Horst Schnellhardin teksti. Erityisesti yhtyisin itsenähän maksuasiaan, tämä on kovin kriittinen kohta. Ennen kaikkea sitten, kun elintarvikeyritykset maksavat omat tarkastajansa, niin tässä on todellakin ongelmaa tulossa esille ja täytyy todella olla varovainen, että ei heitetä lasta pesuveden mukana ja sitten tämä nimeäminen ja häpeään asettaminen periaate mediayhteiskunnassa elämme ja tiedämme, että ennenaikainen tuomitseminen, niin sillä voi olla todella suuria todellisia vaikutuksia. Tässä pitää olla todella varovainen, että mitä nyt sitten viranomaispuolelta voidaan julkistaa, koska meillä on paljon epävirallisia kontrollimekanismeja, jotka jo purevat ja itse asiassa tämä osaa valvontaa ja julkistamista, niin joka kattaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana rouva Paulsen. Ei ole paikalla. Sitten Bart taas. Kiitos puheenjohtaja. Minä pidän tervetulloinen luonnosta. Meidän täytyy tarkastella kokonaiskehystä. Me tiedämme, että ruokaskandaalit vievät kuluttajien luottamukseen, joten me tarvitsemme hyvää torjuvaa valvontaa. Tämä on tärkeää kuluttajan luottamuksen säilyttämiseksi ja itse asiassa meidän ryhmä kannattaa myös kuluttajan luottamisen, luottamuksen palauttamiseksi. Peruskysymys on, että virallisen valvonnan on oltava riittävä ja tämä on hallituksen taattava. Valvonnassa täytyy olla riittävästi henkilökuntaa, riittävästi varoja ja henkilöstöllä riittävä koulutus. Tämähän pitäisi olla itsestään selvää, mutta kun asia kentällä tarkastelee, niin ei se niin ole. Viime viikolla Belgiassa kotimaassani tehtiin äh, vaan tarkastus jonka mukaan omat liittovaltion tarkastuspalvelut, jotka olivat aikaisemmin erittäin hyviä, ovat leikkausten vuoksi vähentäneet tarkastuksia henkilökuntaa ja sillä oli iso vaikutus niiden työhön. Ja tätä me voisi sallia. Jos tarkastellaan kansainvälisiä ruokakauppavirtoja, me näemme, ymmärrämme, että tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä viranomaisten kesken. Meillä on tämä varhaisen varoituksen järjestelmä, joka toimii aika hyvin. Ja piemme, äänestämme De Langen mietinnöstä koskien ruokapetosta, petoksia. Me voisimme tässäkin ennakoida varhaisten varoitusten järjestelmää. Tämä ei välttämättä liity kansanterveyteen, Voimme myös ajatella, että tämä on kuluttajien pettämistä. Alan itsevalvonta on hyvä asia, mutta virallisten tarkastuksen, virallisen valvonnan täytyy loppujen lopuksi olla määräävä tekijä. Lisäksi me tarvitsemme riskiperusteista valvontaa ja riskin arvonnan täytyy olla asianmukaista. Ja sitten täytyy olla ennalta ilmoittamattomia tapauskohtaisia tarkistuksia, koska usein ne ovat kaikkein tarkimpia. Ja tämä pätee erityisesti auditointiin. ro- ro- eläinsuojeluvirastojen ja ää, tällaisten tarkistukset ovat ennalta ilmoitettuja, mutta se vähentää tehokkuutta. Mainitsin jo budjettileikkaukset, jotka ovat todella sääli. Meidän täytyy myös organisoitua sillä tavalla, että teemme eroon valvojien ja valvottavien välillä. Meidän täytyy taata itsenäisyys. Ja maassa maassa niin näin myös, että tarvitaan sillä, että valvontaviranomaiset ovat riippumattomia. Et, niin, että niiden on oltava kansanterveysministeriöiden, ei maatalousministeriöiden alaisia. Kun Rava Rath Berendt oli hullulehmän taudin valiokunnan puheenjohtaja. Näimme, että maatalousministeriöt tekevät tarkistuksia ja ne eivät ole niin tehokkaita tai tuloksellisia kuin mikä olisi ollut mahdollista. Jos ne olisivat olleet TG Sankonalaisia, tulokset olisivat ehkä olleet parempia. Kannatan seurattavuutta. Nimeäminen ja häpeän saattaminen, naming and shaming, on hyvä asia, jos meillä on laadunvarmistusta, ulkoista laadunvarmistusta, ja senhän pitäisi olla sääntö. Lopuksi tulen tekemään tästä tarkistuksia et, siitä, että valvonta on hyvä idea. Meidän kyettävä osoittamaan sormella virheitä, mutta meidän myös osoittava, että on rangaistuksia. Petoksen tekijöitä pitää rangaista, koska jos rangaistuksilla ei ole torjuntavaikutusta, emme saavuta tuloksia. Nämä ovat pääkohdat, joihin Pirilion mietinnön suhteen tartumme. Se menee oikein suuntaan, mutta sitä täytyy vähän viilata. Julie Görling, olkaa hyvä. Julie Görling für die ECR. Thank you. Um, I'll be Kiitos. Voin puhua lyhyesti. Kiitos esittelijälle mietinnöstä. Yksi seikka, joka hyppää tässä silmille, on se, että meidän täytyy olla subsidiariteetin kanssa huolellisia. On useita aloja, joissa täytyy varoa, että se ei tänne pääse luikertelemaan. On varmistettava, että jäsenvaltioilla on oma vastuunsa, emmekä näitä vastuun rajoja hälvennä. Kun ajatellaan täytäntöönpanoja delegoituja säädöksiä niiden määrää, meidänhän pitäisi vähentää hallintotaakkaa. Kyseessä pitäisi olla yksinkertaistaminen, mutta monien puitedirektiivien kanssa jää oikeastaan se tunne, että tuleeko järjestelmästä vielä vaikeampi ja monimutkaisempi. On vaikea selvittää vastuusuhteita. 160 artiklaa on melko moisen monimutkainen ja pitkä lainsäädäntö, eli tätä täytyy kyllä katsoa tarkasti. Olen huolissani siitä, että maksuveloitus ei ota huomioon jäsenvaltioiden tilannetta ja sitä, miten käytännössä hoidettaisiin maksunkanto. Jäsenvaltioille pitää jättää joustavuutta, tehdä omat päätöksensä. Niillä on oltava selkeä velvollisuus varmistaa, että riittävä valvonta, joka on puitteiden mukainen, on käytössä ja niille täytyy antaa selkeä tehtävä periaatteesta maksua. Maksun perinnän yksityiskohtien määrääminen direktiivissä ei varmaankaan helpota tätä asiaa. Tarkistus 39 esittelijältä on hyvä. Se koskee alkutuottajia. Olen itse tehnyt työtä näiden horisontaalisten säännösten suhteen tiedän, että viljelijät jo nyt yhteisen maatalouspolitiikan kautta osallistuvat valvontaan. Heidän ei pidä joutua maksamaan toista kertaa. Kun ajatellaan elintarvikeketjua, niin ei saa käydä niin, että koko taakka kaatuu alkutuottajille. Pyydän kaikkia lukemaan tämän esittelijän tarkistuksen ja pohtimaan sitä tarkkaan. Alkutuottaja ei voi enää kustannuksia vierittää kenellekään muulle. Niin kuin tiedämme, heillä on jo kova paine niskassaan kun ajatellaan heidän työnsä tuottavuutta. Jos tuot, alkutuottajat eivät ole tuottavia, niin elintarviketuotanto ei ole kestävää. Pitää varmistaa, että taakkaa ei kaareta enempää siihen suuntaan. Lopuksi vielä hieman petoksesta. Viralliset valvonnat ja ehdotukset niistä totta kai täytyy katsoa totta kai tämän hevosenlihaskandaalin valossa. Meillä on myös oma mietintö aiheesta. Minusta on tärkeää, että emme paisuttele tiettyjä kysymyksiä. Tässä on tunnustettava se, että on ero virallisen valvonnan ja toisaalta petosten torjunnan ja valvonnan välillä. EU-lainsäädännön noudattamisestahan tässä on kyse. Kyse ei välttämättä ole siitä, että tämä on jonkinlainen väline, jolla sitten tartutaan petoksiin. Toki tämä tarjoaa meille puitteet sen suhteen, että tiedämme, tekevätkö yritykset ja alan toimijat niin kuin niiden pitäisi. Viime kädessä kuitenkin petosten havaitseminen vaatii poliisi, viranomaisten tekniikoita ja pistetarkastuksia. Ei voi olla niin, että aina tiedetään etukäteen tarkistukset. Täytyy tehdä yllätystarkastuksia Tästä ei tietenkään voi olla tiukkoja sääntöjä, koska sitten jos tiedetään, mitkä säännöt ovat, niin eihän tämä toimi. Täytyy olla joustavuutta virallisessa virallisia tarkastuksia koskevassa ta- lainsäädännössä tätä ei varmaankaan ole syytä säännellä. Meidän on varmistettava, että näin tämä asia myös nähdään muualla. Kiitoksia. Christopher Fjellner ja sen jälkeen Linda McKevett. Kiitos. Jos kaksi viikkoa sitten joku olisi kysynyt, että haluanko keskustella tästä asiasta, niin olin sanonut, että enpä usko. Mutta ihan suoraan sanoen se oli ennen kuin ajattelin, että tässä kontrolloidaan ihan kaikkia oikeastaan ja että tämä on kovin laaja-alainen valvonta, toiminta. Ja aihe, joka halusi, jonka myötä halusin osallistua keskusteluun ja jätän sitä tarkistuksiakin, on se, että totesin, että että tämän asetuksen myötä myöskin metsäviljelyaineistosta olisi yhteiset säännöt ja kasveista, jotka ovat tarkoitettu ihmisen kulutettavaksi. Niitä pitäisi mielestäni käsitellä eri tavalla. Ja milloinkin olisi ehkä parempi pitää yllä metsäviljelyaineiston osalta nykyinen direktiivi. Syy on aika Selvä. Jos se ei ole pielessä, niin miksi korjata? Kun valmistelin asiaa, puhuin monia jäsenvaltioiden kanssa, tar- tarkastelin monia aineistoja, jotka olivat asetuksen perustalla. Ja sitä, kun tarkastelin sitä materiaalia, niin on aika selvää. Kaikki jäsenvaltiot, niin tai vähemmän, halutsivat pitää metsäviljelaisten koskevan nykyisen direktiivin, ja se todellakin voisi johtaa siihen, että tulee lisärasitetta taimitarhoille, metsänomistajille, jos, jos käytettäisiin samoja sääntöjä. Nyt myös metsäntuotteille. Syy, että miksi tätä ei tarvitse oikaista, on se yksinkertainen syy, että direktiivi on aika uusi 99 vuodelta. Mutta se on kyllä esimerkki direktiivistä, joka on täytäntöönpantu aika hyvin kaikissa valtioissa. Ja kun direktiivi on vain 10 vuotta vanha, säännökset ovat vielä standardien mukaisia. En oikein näe tarvetta päivittää niitä tässä asetuksessa. Kuitenkin jos nyt mennään komission noudattamalle ehdottamalle tielle ja kohdella kaikkia samaan tapaan, niin niin jos meillä olisi sama jäljitettävyysvaatimusjärjestelmä kuin tässä, niin enpä yllästäisi jotkut metsänomistajat vähentäisivät monimuotoisuutta, jotta jäljitettävyyskustannukset voitaisiin pitää alhaalla. Kyllä jotkut jäljitettävyysulottuvuudet ymmärrän kasveissa, jotka ovat ihmisen kulutettavaksi tarkoitettu, niin samaa järkeä niissä kuitenkaan ei ole metsän osalta. Joten johtopäätöksenä minun näkökulmani tähän on se, että todellakin tarvitsemme tätä ylipäänsä ja asetusta yleensä, mutta täytyisi tarkastella joitakin yksityiskohtia erikseen. Erityisesti siis metsää käsittelin, koska tunnen asian. Mutta saattaa olla muitakin alueita. Että jos niitä käsitellään tällä tavalla, niin niitä ei välttämättä pitäisi käsitellä samalla tavalla, että pidetään kaikki yhdessä, niin pitäisi tarkastella kaikkia osa-alueita yksi kerrallaan. Mutta tähän asti nyt ainakin voisin sanoa, että metsäviljelyaineista pidettäisiin tästä ulkopuolella ja pidettäydytään nykyisessä direktiivissä. Kiitos. Linda McEvan ja sitten Pilar Ajus. Um, thank you, Chair. Thank Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle, että otit näin monimutkaisen asian käsiteltäväksi. On valitettavaa, että tämä tulee esille niin myöhään lainsäädäntösyklin päässä. Kollegilla on niin paljon paineita, niin paljon lainsäädäntöön tulossa päätösvaiheeseen, Pelkään, että emme saa tarkasteltua tätä valtavaa lai, lakikokonaisuutta tarkasteltua. Minä olen huolestunut näistä megalaista, joissa yhdessä ryppäässä pyritään ratkaisemaan niin paljon. Olemme huolestunut niistä delegoidusta säädöksistä, jotka tämä laki luo. Äskettäinen kokemus joistakin delegoidusta säädöksistä liittyen – ruoan valvontaan ei an, luokkaavasti luottamusta siihen, että tekniset komiteat ratkaisisivat ongelmia, koska viranomaiset joko eivät pääse lopputulemaan tai ne eivät halua tehdä epäsuosittuja päätöksiä, ne jättävät äänestämättä, ja mikä johtaa aika epätyydyttäviin delegoituihin säädöksiin. Ja, ja, niinpä asia täytyy tässäkin yhteydessä tarkastella. Kysyisin komissiolta. Tiedät, että olet, tiedän, että olette vuosia laatineet tätä tekstiä. Tiedämme, että petokset ovat eri asia kuin viralliset tarkastukset, mutta kun puhun komission kanssa ja johtajan kanssa, tässä, tässä sanoitte, että olette oppineet läksyjä. Mitä läksyjä te olette oppineet tämän lainsäädäntöaloitteen yhteydessä? jos te jotain olette oppineet, muuttakaa se lakitekstiksi tässä. Jotkut ovat ottaneet jo esille tämän ää, valvonnan riippumattomuus, erityisesti lihantuotannossa. Kun ihmiset ovat teurastamassa töissä, niin eihän se kaikkein helpoin työympäristö ole. Ei siellä mennä sanomaan pomolle, että hei, tässä on ongelma, katsotaanpa tätä koska liukohina etenee nopeasti ja olla perheellisiä. Monessa teurastumassa on paljon maahanmuuttajia töissä. Työolot eivät ole mitenkään hurjan hyvät. Ja henkilöstön kyky kyseenalaistaa johdon päätöksiä ei ole kauhean suuri. Joten kysyn komissiolta, että mitä tämä uudistaminen merkitsee oikein, kun me puhumme modernisoinnista. Kun sitä ennen olemme puhuneet, sitä kysymys on ollut säätelyn purkamisesta – lihan tuotantoketjussa. Yksi asia, joka tuli esille hevosen lihaskandaalissa, oli tarkastusten frekvenssi. Teurastamme ehkä tarkastaa joka kaksi kertaa vuodessa, mutta lihan leikkaamot. Ja se tarkistukset olivat tiuhempia ennen. Niitä ei juuri tarkasteta ollenkaan. Kävi myös esille, kun puhuin yhdistyneen kunnis, kuningaskunnan tarkastajan kanssa, joka teki tästä kertomasta, sanoi, että joitakin laitoksia tarkastetaan paljon, koska ne lähtevät tavaraa isoihin supermarketteihin. Ja jotkut tuottajat tekevät omia tarkistuksiaan joissakin tuotantolaitoksissa, mutta pienemmissä laitoksissa näin ei käy. Me voin luottaa siihen, että se, että isot supermarketit tarkastavat tiettyjä laitoksia, varmistaisi sen, että muissa laitoksissa tapahtuisi tarkistuksia. Haluaisin komissilta kommentteja tähän. Haluan tietää nimenomaan, mitä tapahtuu lihan käsittelylaitoksissa, ei ainoastaan teurastamoissa. Terminologia täällä on ruoan elintarviketurvallisuus. Mennä viikolla puhumme tarkastusten turvallisuudesta. Kuulimme myös sanan ruoan laadusta. Ja, että mahdollistetaan erilaisia paiseita ja kaikenlaista tällaista, joka ei välttämättä tee ihmistä sairaita, mutta kaikenlaista asiasta, jotka päätyvät lihaa jotka ihmiset eivät kuitenkaan haluaisi syödä. Eli jossakin muistakin kuin, että onko ruoka vain turvallista. Ja esimerkiksi miten lihaa kompaktoidaan lisäaineilla äh, jälleen liha, kokonaisiksi paloiksi. Ja haluammeko jättää tämän delegoinniksi säädöksi? Me emme halunneet tehdä sitä, koska tässä ei ollut mitään merkintäsäädöksiä. Ihmiset ovat huolissaan ruoan laadusta. Minä olen hitusen huolissani kun te puhutte ainoastaan turvallisuudesta, että te ette kata tätä toista kysymystä. Mistä suuri yleisö tietää, mitä ruokaan oikein pistetään? Jäven, pidä. Kiitos mä käyvän. Ajuusi ja sitten Dagmar Rotpelän. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle jonka työtä kovasti arvostan. Yleisesti olisin esittelijän kommenteista samaa mieltä, mutta muutama kommentti kuitenkin. Me hieman epäilemme sitä, miten se, että tällä säädöksellä katettaisiin kaikki alat, myös sellaiset alat, jotka eivät välttämättä kuulu elintarvikeketjuun, otettaisiin tähän mukaan. Kun ajatellaan alkuperämerkintöjä, suojattuja alkuperiä, niin ovatko nekin tässä mukana? No entäpä sitten määritelmä virallisista tarkistuksista ja sen sellaisista. Tällä hetkellä nämä asiat eivät ole vielä selvillä. Nyt kyse ei ole siitä, että poistettaisiin tämä kappale, joka koskee muita kuin virallisia äh, tarkastuksia. Komissio ehdottaa paljon delegoituja ja säädöksiä. ja myös ajatus siitä, että virallisia tarkastuksia toteutetaan jäsenvaltioissa ja tämä ei kuuluisi komission toimivaltaan, vaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sanoisin kuitenkin, että jokaisen jäsenvaltion ja viranomaisen eh, kontolle sitten jää hallinnoida tämä asia, hoitaa tämä asia niin kuin parhaaksi näkee. Komissio toteaa, että tarkistusten määrä pitäisi määritellä jäsenvaltioiden viranomaistasolla. Meillä on kuitenkin tietyissä jäsenvaltioissa sellaisia tilanteita ja järjestelmiä, että itse asiassa rahoitusviranomaiset, ikään kuin valtiovarainministeriö määrittelee, minkälaisia varoja annetaan näiden tarkistusten toteuttamiseksi. Tästä varmasti tarvitaan vielä muutoksia. No sitten vienti. Tässäkin kyseessä on jäsenvaltioiden toteuttama valvonta. Enpä tiedä, pitääkö jäsenvaltioita tai komission tässä asiaan puuttua, koska kyse on kahdenvälisistä suhteista, suhteista vievien ja tuovien maiden välillä. Sitten puhutaan mahdollisista poikkeuksista tiettyjen tuotteiden osalta. Niistä on tehty sopimuksia jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Tässäkin oikeastaan äh, ollaan äärirajoilla koska kyse on vievistä ja tuovista maista. Und dann John Stewart. Rod Berentesten Agnew. Hetki, hetki. Naiset ensin. Hmm. Niin ja Kiitos Matias. Vähän deja vu tunne, kun kuuntelen näitä keskusteluja ja Olin kovin epäileväinen, että pyytäisinkö puheenvuoro ollenkaan. Koska ihan suoraan sanoen, joskus uskon, että on parempi olla pitämättä puheenvuoroa asioista, jotka tuntee itse liian hyvin liian pitkältä ajalta. En nyt haluaisi olla ylimielinen tai liioitella, mutta Partsat asia tässä salissa ei ole ketään, joka tietäisi elintarvikehygienistä valvonnasta ja skandaalien syistä niin paljon kuin hän ja minä. Ja kun joitakuita teistä kuuntelen, Judy Gölingiä kuuntelen, jonka nyt pelkäänpä, että hänen piti lähteä. Niin ihmiset eivät ole siitä maailmasta, ei tästä maailmasta. Kun kuulen että on tärkeää, että pitää yritetään subsidiariteetissa ja että jäsenvaltiosta riippuu käsitellä sitä. Kyllä, se on ihan totta. Jäsenvaltioiden asia se on. Ja sen vuoksi PC-skandali olikin. Jäsenvaltioiden asia oli päättää, että he eivät mer- laittaisi merkin, merkintöjä sellaisten eläinterolta, jotka ovat kasvissyöjiä, jotka pystyvät sulattamaan vain kasvirehuja, kuten lehmät jäsenvaltioiden kontolla oli päättää, että oli mahdollista, että oli halpaa rehua. Ja että jäsenvaltioiden kontolla oli myös, että selkeysskandaali tuli ja saatiin selville, että oli saastuneita eläimiä ja että oli mahdollisuus myydä siihen jopa, että ihmisiin tulisi vaikutuksia. TSE ja VSE-sairaus ei, va, vaan siis tämä ja Creutzfeldt-Jakobin tauti. Kyllä jäsenvaltioiden kontolla oli pakottaa komissio poistamaan tuhansia sivuja asiakirjoista. Kyllä, kaikki riippuu jäsenvaltiosta. Ja kuka nyt luottaa jäsenvaltioihin, että ne tekevät valvonnat kunnolla? Luonteeltaan tällainen henkilö on varmasti hyvä. Arvostan sitä, mutta se on kaukana realistisesta totuudesta ja arvostan kovasti sitä, mitä Maria Pirillo tässä teki. Hän on yrittänyt tehdä kovasti työtä. En ole ihan varma, että olen samaa mieltä tarkistuksen 39 kanssa. Siinä uskon, ollaan liian optimistisia. Tu- luottaa tuotantoon paikalla ja, ja sitten esituotantoon. Se on ainoa kohti, jossa on vähän epäilyksiä. Mutta nyt haluaisin vähän asettaa sordinoa päälle. Siis kun puhutaan että onko opittu läksyjä, ja ovatko jäsenvaltiot ne oppineet, kuten Judy Gerling sanoi. Voimme säätää hienoja lakeja täällä. Toivon, että se on lähellä, niin lähellä täydellistä kuin mahdollista sieltä kun sitä päätetään. En nyt ole ihan varma, kun täällä kuuntelen ihmisiä, enkä ole ihan varma, kun kuuntelen Judy Gölling, että hän on siihen valmis, tai että ECR on siihen valmis. Mutta sitten se täytyy perustella yleisölle, että he eivät halua parhaita mahdollisia valvontoja ja tarkastuksia. Ja tähän asettavat kuluttajat vaaraan. Heidän asiansa on perustella Minä teen selväksi, että ne, jotka eivät ole parhaiden tarkastusten puolella, niin asettavat kuluttajat vaaraan. Mutta vaikka meillä olisikin paras mahdollinen lainsäädäntö, mitä sitten tapahtuu? 28 jäsenvaltiota on EU-ssa. 540 miljoonaa asukasta suunnilleen. EU, siis eikö meillä EUna voisi olla valvoja miljoona, kaksi miljoonaa, ei sellaista voi olla. Siinä jälleen luotamme jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ovatko jäsenvaltiot puolellamme? Ovatko ne halukkaita investoimaan parempiin ja tiheämpiin tarkastuksiin. Ei. Katsotaan tätä viime lainsäädäntöä, joka me olisi koski tarkastuksia teurastamoille sikojen osalta. Linda Väkevän viittasi tähän tilanteeseen. Tiedä, että miten monet teistä olette olleet teurastamolla aamulla, kun siellä on täysi toiminta tai lihaleikkaamassa. Minä olen PSC aikoina Tiedät, Matias, itsekin, kun tulet se täytyy mennä kaikkialle, mutta mene useammin kuin kerran ja mene lihalaikkaamoihin. Minä olen sitä tehnyt ja tiedän, mikä ilmapiiri oli ja millä vauhdilla toimittiin. On illuusia, mitä tässä tehdään, jos tätä vesitetään. Ja niin paljon kuin pidänkin ihmisistä sankopääosastolla, jotka ovat valmistelleet telekoidut säädökset ja ehdotuksen vähentää sikojen tarkastuksia silmämääräisiksi eikä, eikä enää niin, että leikataan tai tunnustellaan. Se on yksi toimintatapa ja sitten mahdollistetaan jäsenvaltiot ja oikeutetaan jäsenvaltioiden, siis tämä vesi, vesittäminen oikeutetaan. Täytyy kysyä ja voin vain jatkaa siitä, mitä Linda sanoi, mutta komissiosta, siis ette voisi, mutta voisi sitä yrittää. Kertokaa meille, että mit, mitä on opittu ja mi- miten se näkyy ehdotuksessa? Ja mitä jäsenvaltiot sanovat? Kasvattavat ne tarkastusten määrää? Te tiedätte vastauksia minä. Kasvattavatko ne, tai riittääkö selvitys? Kun haluttiin alkuperämaan merkintä jalostetulle lihalle, uudelleenkäsittelyn lihalle, säädettiinko? Nyt tiedetään, että vaikutusten arviointi oli komissio. Niin, Matias, Lopetan kohta. Ei olisi pitänyt pyytää puheenvuoroa tiedän. Tämä on ollut 15 vuoden aikana liikaa minun sydäntäni lähellä. Tiedämme, että komissio on nyt niin on liian kustannus, se tulee liian kustannuksia tästä merkinnästä, ja kuluttajat eivät halua, kuka sanoo, että kuluttajat eivät halua, tehdään tutkimus vaalien yhteydessä, voidaan taata tuloksen, se on erilainen kuin mitä komissio on saanut selville. Hyvä mietintö Maria Pirjo on tehnyt parhaan työssä, mitä voi tehdä paitsi äh, tarkoitus 39, mutta mitä tahansa sitten tuleekin, niin jäsenvaltiosta se riippuu. Ja kuka tahansa ECRstä puhuu subsidiariteetista, tieten tahtoina sitä kuluttajat vaaraan, koska jäsenvaltiot eivät investoi, ne eivät äh, käytä euroakaan äh, tihempiin tarkistuksiin, eivätkä halua parempaa järjestelmää kuin nyt on. Jos se olisi kriisi eikä skandaaleja, ne haluaisivat vesittää, eivätkä halua parantaa. Beef up, englanniksi sanoin. Okei. Okay. Jetzt, last but not least, Mel. Niin, sokerina pohjalla, John Stewart Agnew. Right, Chairman, my apologies for trying to cut... Anteeksi, että yritin kiilata edellisen pohjan ohi. Oli kiinnostavaa hänen puheenvuoroa. Rava, halu, haluaisitko kuulla minua? Olen kiitoksia. Väitit tietäväsi paljon enemmän eläinten sairauksista ja siitä, miten niitä hoidetaan. Hän kertoo, että minä olen maanviljelijä olen käynyt läpi suuja ja sorkkatarinaa. Minulla oli 38, piti tappaa 38 lammasta. Minä näin lampaat kuolivat kuin kärpäset. isän britannian viranomaiset olivat erittäin tiukkoja. He eivät antaneet sairauden levitä. Meidän piti kantaa myös salmilla tarkastuksen. tarkastuksen. Mä pelkäsin, me niin paljon vakuutusyritykset olivat niin huolestuneita, että eivät edes ää, vakuuttaa meitä. Me pelkäsimme salmonilla epidemia vuoden vakuuttamattomana, mutta viranomaiset ovat tiukkoja. ne tulokset olivat negatiivisia koko ajan ja sitten vakuutuslaitoksella me vakuutamme teille. mistä salmonella tuli maahan tuonnosta espanjasta munista. Meillä oli sitten lintoinfluenssa ja britti viranomaiset käyvät kimppuumme tarkistuksen kanssa Voin kertoa, että minut tarkastaa joka viikko eri taho tulee havaittua tämä nenänsä meidän asioihin ja olemme läpäiseet tämän tähän mennessä. Tässä oli kysymys siitä. Kysymys on, äh, olen sanonut näistä siemenistä ja kasvien kasvattamista. Virallista puhutaan. Se on tässä esityslistalla. Ja tämä on kytketty tähän. Tässä on pelkkä pilkku välissä. Kasvinsuojelutuotteet. I got the wrong agenda. Olenko, onko meillä väärä esityslista? Yeah, that's what it says here on number four. Kohta neljä. Rehulla ei saanut eläintään terveyttä, hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineista ja niin poispäin ja von 17 verschiedenen Amtsleuten untersucht. Niin seitsemän eri viranomaista tarkistaa englantilaista lehmää. Herra Stoiberin oli tämä lausunto. Niin, haluatteko sanoa vielä vai oletteko vielä valmis? Korin lepaus vielä. I want to confirm that... Haluan vahvistaa, että voin puhua myös tästä kasvien lisäysaineistosta. Saako puhua siitä? Ollaan kohdassa neljä eikä kohdassa seitsemän. Vielä kerran. Okei, okay. danke Corinne Lepage. Kiitoksia Corinne Lepage. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Voin yhtyä täysin siihen, mitä Dagmar Rothberent ja Bart Stas sanoivat. Tämä aihe on sellainen, että meillä Euroopan parlamentin jäsenillä on tässä aivan erityinen vastuu. Kansalaiset odottavat meidän käsittelevän näitä aiheita. Kyse on luottamuksesta niin, että he voivat luottaa siihen, mitä he syövät yleisellä tasolla. Jos me emme ole riittävän vaativaisia järjestelmän ja valvontajärjestelmän realiteettien suhteen, niin me emme täytä tehtäväämme. Me emme ole tässä kohtaa epäröineet. Lisäisin vielä toisenkin seikan. Olen hyvinkin epäileväinen delegoitu mainittujen säädösten määrän suhteen, jotka tässä tekstissä olisivat mukana. Tämä on tapa eh, ikään kuin helpottaa komission työtaakkaa, joka ei ole tässä mielessä hyväksyttävää. Thank you, uh, Mrs. Lepage. That was the final... Kiitos, Rova Lepage. Se oli viimeinen puhuja parlamentin puolelta. Sitten haluan antaa puheenvuoron komissiolle. Rova Carmen Garo, menikö oikein? Kyllä, pitää paikkansa puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle meistä. Tämä on hyvin rakentava mietintö. Yleisesti ajatukset tässä ovat sen suuntaisia, että ne parantaisivat komission ehdotusta. Ihan muutama kommentti ja sitten yritän vastata esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin maksuista ja maksupoikkeuksista mikroyritysten osalta. Muistuttaisin vain komission perusteluja tässä ehdotuksessa. Tarkoituksena on antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tarvittuja resursseja. Niitä resursseja, joita tarvitaan työn toteuttamiseksi niin, että riittävällä tehokkuustasolla tar- tarkastuksia tehdään. Tämä oli lähtökohtana ja päähuolena komissiossa. Me kaikki olemme huolissamme siitä, miten leikkaukset ja rahoitusongelmat jäsenvaltiossa asiaan vaikuttavat. Ne johtavat tilanteeseen, jossa valvontaa vähennetään, ja se ei kenties ole riittävää, kun otetaan huomioon riskitaso elintarviketuotannossa. Tällä tarkoitan sitä, että tämä seikka on pidettävä mielessä. Tärkeää on se, että kun nämä hyvin herkät yritykset jätetään pois maksujärjestelmästä, niin sitten ne yritykset eivät sopeudu tilanteeseen ja koko tämä järjestelmä ei enää ole elinkelpoinen. Tarkoitan tällä sitä, että järjestelmä toki on monimutkainen, niin että peritään nämä maksut, lasketaan ne ja allokoidaan ne sitten alan toimijoille. Tämä on monimutkainen toki tämä järjestelmä jäsenvaltioiden kannalta, mutta kyllä sen on oltava toimiva. Ei voi olla niin, että on monimutkainen järjestelmä, jonka avulla kuitenkin vain murto-osa maksuista sitten voidaan periä. Sitten delegoidut säädökset. Niitä on lukuisia tässä ehdotuksessa, mutta se johtuu siitä, että ehdotuksessa kootaan yhteen määräyksiä, joita on tällä hetkellä olemassa lukuisissa perussäädöksissä. Tässä ehdotuksessa kootaan yhteen lukuisia säädöksiä eri paikoista. Delegoituja valtuuksia ei pyritä muuttamaan suhteessa nykytilanteeseen. Komissio haluaa toimia sillä tavalla, että lakia säädetään alakohtaisesti tarpeiden mukaan. Eh, Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa on mukana yleiset säännökset valvonnasta, mutta ehdotuksessa tunnustetaan myös se, että on talve, tarve eh, sopeuttaa valvontaa eri alojen tarpeiden huomioimiseksi. Lissabonin jälkeen meillä on mahdollisuus toimia lainsäädännössä joustavammin ja näin käyttää myös delegoituja säädöksiä. Korostaisin vain tätä. Komission tarkoituksena ei tietenkään ole se, että valmistelemme delegoituja säädöksiä äh, ikään kuin äh, jättämättä huomioimatta todellisuus. Me pyrimme saamaan aikaiseksi konsensuksen ehdotuksesta. Me kannatamme kuulemisia. Yritän nyt vastata kysymyksiin, joita esitettiin siitä, onko komissio ottanut oppia ja ottanut tämän huomioon ehdotuksessa äh, hevosen lihaskandalin jälkeen. Tämä ehdotushan tehtiin kriisin viime hetkinä ja siinä on mukana myös uusia osia, uusia määräyksiä, joiden tarkoitus nimenomaan on huomioida tämä skandaali. Kysymys siitä, ovatko viralliset valvonnat erilaisia kuin petosten torjunta. Jäsenvaltioiden on monivuotisiin valvontasuunnitelmiinsa sisällytettävä osa, joka koskee nimenomaan tarkoituksellisten petosyritysten havaitsemista. Me tiedämme, että tässä tapauksessa äh, lihaleikkaamoissa ja teurastamoissa käydään säännöllisesti juuri sen takia, että katsotaan, noudatetaanko sääntöjä. Rutiinitarkastukset ei ole paras väline petosten havaitsemiseen. Me pyydämme jäsenvaltioita katsomaan, minkälaista taitotasoa valvojilta löytyy ja tarvitaanko aivan erityisiä taitoja, erityisiä tarkastuksia joilla pyritään havaitsemaan tahalliset rikkomukset. Vastaako kysyntä ja, ta, ja tarjonta? Tämä on ensimmäinen seikka, joka on muistettava. Sitten olemme lisänneet uuden vaatimuksen, joka liittyy sanktioihin. Meillä on taloudellisia sanktioita silloin, kun kyseessä on tahallinen petollinen toiminta kyseessä. Tämä on ainakin sellaisella tasolla, että ollaan vastaavalla tasolla kuin mikä aiheutettu haitta on. Niin, että sanktio on sitten ehkäisevä luonteeltaan. Hevosen lihaskandalin oppi on myös se, että meillä on oltava koordinoituja suunnitelmia, jotka ovat pakollisia. lihaskandalin yhteydessä pyysimme jäsenvaltioita toteuttamaan koordinoidun testaussuunnitelman EU-tasolla, jotta havaitaan, onko merkitsemätöntä hevosenlihaa jakeluketjussa. Tämä oli silloin suositus. Nyt siitä tulee pakollinen. Silloin kun tarve nousee sille, että tarvitaan koordinoitua valvontasuunnitelmaa EU-ssa, niin tämä on nyt sitten pakollista. olemme myös vahvistaneet kohtaa, joka liittyy hallinnolliseen yhteistyöhön ja hallinnolliseen tukeen. Aivan erityisesti petosten yhteydessä on vielä paljon työsarkaa tällä alalla, niin että helpotamme jäsenvaltioiden työtä, jotta ne havaitsevat rajat ylittävät petokset tehokkaammin. Rajat ylittävät rikkomukset havaitaan vain yhteistyön kautta niin, että viranomaiset ovat vuoropuhelussa, tekevät yhteistyötä silloin, kun todella tällaista tapahtuu. Tietoja vaihdetaan ja viranomaiset välittävät tietoa keskenään niin, että täysin voidaan täytäntöön panna ja noudattaa lainsäädäntöä. Katsomme myös, että, ja oikeastaan palaisin tässä näihin dele, delegoituihin ja täytäntöönpanosäännöksiin, joita komissio hoitelee. Tällaisessa hevosenlihaskandaalin ja elintarvikepetosten tyyppisessä tapauksessa komissiolla on mahdollisuus esimerkiksi vaatia jatkossa äh, elintarvikeketjussa tiettyjä harmonisoituja valvontaehtoja. Me voimme esimerkiksi kertoa jäsenvaltioille, mitä pitää tehdä äh, merkitsemättömälle lihalle. Tällä hetkellä Tämä jää jokaisen jäsenvaltion oman harkinnan varaan, mutta tietyissä tapauksissa voi olla, että tarvitaan yhtenäistä yhteistä lähestymistapaa. Ja tämä on meistä järkevä tapa käyttää delegoituja säädöksiä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mrs. Uh, Ga- Kiitoksia, Gairo. Näen täällä lisäkysymyspyyntöjä, mutta haluaisin antaa esittelijälle puheenvuorolle herra Pirille, myöskin koska hän tässä viittasi siihen, että täytyy ehtiä lentokoneeseen. Herra Pirjo, olkaa hyvä. Rio, <clears throat> ringrazio tutti per tutti gli intervenuti. Kiitän kaikkia puhujia, jotka ovat antaneet panoksensa mietintööni kommenteilla. Joidenkin kanssa olen samaa mieltä välittömästi sitten on joitakin, joita täytyy vähän tarkemmin katsoa. Tämä lisäysaineisto suhteessa ihmisten kuluttaminen ruoka, sitä täytyy miettiä tarkemmin. Se, että tarkistukset olisivat tiukempia, se on asian ydin. Haluaisin kiittää kaikkia, komission mukaan lukien. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Parempi yhteistyö auttaa korjaamaan ongelmia. Tilanne on niin monimutkainen, että me saa asioita pakettiin tänään. Tarkistuksia tulee varmaan paljon. Ja me tarvitsemme aikaa keskustellaksemme tästä vielä lisää ja viilataksemme asioita, jotta loppujen lopuksi saamme mahdollisimman hyvää lainsäädäntöä aikaan. Haluamme taata myös sen, että jäsenvaltioiden kesken tapahtuu maksimaalista lähentämistä ja noudattamista. That brings us to... Kiitos herra Pirjo huomioista. Näin ollen käsittelee kohdan neljä. että määräaika on asetettu 12. joulukuuta kello 12 ja valiokunnassa äänestetään 30. tammikuuta ensi vuonna. Siitä pääsemmekin seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Barstasin mietintö jätteiden siirrosta. Haluaisin antaa esittelijälle puheenvuoron. Eh, dank u voorzitter. Mag ik een eh, andere werkwijze voorstellen? Ik ben met de commissie afgesproken. Kiitos. Voisinko ehdottaa toista järjestelyä. Komission kanssa sovin, että he laittaisivat tässä ikään kuin pelin käyntiin ja sen jälkeen minä käyttäisin puheenvuoron. Then I would like to give the floor to the commission. Joten sitten puheenvuoro komissiolle ensin. Thank you, uh, Chair. Um, I will then give a... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt johdatus ehdotukseemme kolmessa osassa. Mihinkä ongelmaan tällä ehdotuksella tartutaan. Toiseksi, miksi ongelma on olemassa. Ja kolmanneksi, mitä komissio ehdotus haluaa tehdä ehdotuksella. Me tarkastelemme tässä laittomia jätteiden siirtoja muihin maailman osiin, lähinnä Afrikkaan ja Aasiaan. Meillä on raportteja, jotka mukaan tietämme mukaan melko suuri osa jätteiden siirrosta on laittonta. Laittomuus voi merkitä monta asiaa. Ensinnäkin täytyy tehdä ero hyödykkeiden ja jätteen välillä. Ei aina ole selvää, puhutaanko jätteestä vai hyödykkeestä. voidaan sitä väittää, että, että sähkölaitteita lähetetään kolmasin maihin uudelleen käytettäväksi, mutta ne ovat itse asiassa jätettä. Tämä liittyy tähän mainitsemani käsiteerotteluun. Ja jos äh, siirto tapahtuu kierrätykseen, emme usein tiedä minne jätteet päätyvät, päätyvätkö ne kolmannen maan kierrätyslaitokseen. Ja tässä on ongelma kierrätyksen ja jätteen välillä. Tavoituksen tavoitteena on täältä turvata ympäristö ja kansanterveys kolmansissa maissa. Tässä on myös taloudellista, taloudellista hyödystä, koska jos jätteitä laittomasti siirretään, se täytyy palauttaa ja siinä on isot kulut ja on myös äh, siivouskuluja kolmessa maissa, koska, jotka saattavat olla aika isoja laittamaan siirron tapauksessa. Sillä halutaan myös säilyttää resurssit Euroopassa. Jos jätetään ja laittomasti siirretään, se voi jäädä eu ja sitä voidaan kierrättää tai uudelleen käyttää täällä. Miksi meillä on tämä ongelma? lähinnä siksi, ja että lähetysten tarkistuskapasiteetti EU:ssa on melko vajavainen. Meillä on maita, joissa on hyvä tarkastusjärjestelmä. Ja alustavissa tutkimuksissa olemme dokumentoineet, että on paljon jäsenmaita, jossa tarkistuksia ei suunnitella ollenkaan ja resursseja tarkistuksiin käytetään hyvin niukalti. jätteet, jotka lähdetään EUsta. Yleensä ne poistuvat EUsta niistä satamista niissä jäsen, jäsenmaissa, jossa valvontaa on hyvin vähän tämä satamahyppely on tämä ilmiö. Hyppelymaihin, jossa tarkastuksia on raitetusti nykyinen jätteiden siirtoa koskeva direktiivi ei kovinkaan yksityiskohtaisesti tarttu tähän artikla 15, joka puhuu tarkistuksista, mutta hyvin yleisluontoisesti. Mutta siinä ei sanota, mitä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tarkistusten ja tarkistusten suunnittelun suhteen. Meillä oli iso sidosryhmien kuuleminen teollisuus, kansalaisjärjestöt ja muut hyvin laajalti halusivat tarttua tähän ongelmaan ja halusivat vahvistaa tarkistusten ja tarkistussuunnittelun puolta. Sitä me teemme tässä. Haluamme jätän siirtämistä koskevaa lainsäädäntökohdasta 50-52, jotka ovat nyt hyvin yleisluontoisia. Ehdotus vaatii jäsenvaltiota ensinnäkin luomaan tarkistussuunnitelmat jätteiden kuljetuksille. Ja siinä myös minimitekijät näille suunnitelmille, kuten selkeät strategiset tavoitteet, riskinarvio, priorisoida priorisoida jätelähteet. Ja sitten myöskin tällainen tiedostelupohjainen lähestymistapa selvittää myöskin ää, laivausten, tarkistusten frekvenssia, nimeltä riittäviä resursseja – ja tietoa eri tarkastusviranomaisten yhteistyöstä ja välttämättä koulutusta tarkastajille. Tämä on ehdotukseen ensimmäinen tekijä. Toiseksi on tärkeää, että nämä jätteiden tarkistussuun, tarkastussuunnitelmat ovat yleisön saatavilla, niin että Suuri yleisö tietää, että jäsenvaltiot ottavat tarkastamisen vakavasti, että ne jotain tekevät ongelman ratkaisemiseksi. Ja kolmanneksi epäiltyjen laittomien siirtojen tapauksessa, joko koska epäillään, että se, mitä siirretään unionista, on jätettä pikemmin kuin tuotteita tai, tai epäillään, että jäte EUsta ei mene uudelleenkäsittelyn kierrätykseen, vaan pikemminkin kaatopaikalle. Viranomaiset voivat pitää näyttöä sille, että lähetetään hyödykkeitä eikä jätteitä. Voivat pyytää näyttöä jätteen kohteesta. Päättyykö se kiertoslaitokseen pikemmin kuin hakeudutaanko sitä eroa laittomasti. Ja sitten kolmas tekijä on normaali komitean, te, komiteoiden y, virtauttaminen. Me pyrimme nimeämään ne komiteat, jotka käsittelevät delegoituja säädöksiä. Eli me haluamme jätteiden siirtoa direktiiviin muutoksen. Kysymys on muutos olemassa oleva artikla 50, jonka me haluamme olevan yksityiskohtaisempi liittyen niihin tarkistusvaatimuksiin, joita jäsenvaltiolla olisi. Langendorf on behalf of the... Kiitoksia. Sitten Langendorf puhui komissiosta ja nyt jälleen taas esittelijänä. Ehm, ik rapport eh, voorbereid. Kiitos puheenjohtaja. Valmistelin mietintöäni ja katsoin Hollannin tilitarkastustuomioistuimen auditointia, joka on myös julkaistu. Kyse on siitä, miten tätä lainsäädäntöä täytäntöön pannaan Alankomaissa, Bulgariassa, Unkarissa, Puolassa, Sloveniassa, Norjassa, Irlannissa. Tämä asiakirja, johon perehdyin, kyllä valottaa paljon nykyistä tilannetta ja tässä asiakirjassa on myös suosituksia. Osa niistä on päätynyt myös minun mietintööni. Minä yhdessä regivaliokunnan esittelijän kanssa kävimme Antwerpenin satamassa ja puhuin siellä eri sidosryhmien edustajien kanssa. Puhuin jätekuljetusten valvojien kanssa, viraston edustajien kanssa – Puhuin myös syyttäjäviranomaisen edustajan kanssa, he, puhuin heidän kanssaan, jotka perehtyvät tällaisiin laittomiin toimintoihin poliisin kanssa. Aivan lyhyesti aion vain puhua. Kerron vain, mitä tällaisessa tarkastuksessa oikein tapahtuu. Poliisi, joka toteuttaa tarkastuksen, on paikallistanut kaksi epäilyttävää lastia, toinen yksi Saksasta Ison-Britannian ja toinen iso, Evan Afrikkaan ja Isosta Britanniasta Afrikkaan. Ja sitten kun lasti tavattiin, niin niissä olikin jotakin aivan muuta. Dus stelt er in zo'n container uh, gewoon vrachtwagens zitten, kleine vrachtwagens, kleine trucks. En dat is de container die uh, niin, tässä näette niitä kontteja, joita lähti isosta Britanniasta, joita tässä avataan. En die containers die worden gewoon volgestopt met allerhande afval. Nämä kontit ovat täynnä jätteitä. Käytettyjä autoja, jotka on pakattu täyteen jätteitä. Tässä on joku, joku jäähdytyslaite, vanhoja tuoleja, kaikenlaista rajua. De regio's eh, was an Esittelijä regivaliokunnasta on isosta Britanniasta ja hän pahoittelee sitä, että tämä lasti, tämä kontti tulee nimenomaan sieltä. So. Ik, ik eh, vond het de moeite om dit eens eh, te tonen, omdat uh, ja, in de realiteit... Minusta oli ihan hyödyllistä näyttää tämä pätkä. Todellisuus silloin, kun se näkee ihan omin silmin, on aivan toisen näköinen. Tarkastajat, kun heidän kanssaan keskustelin, totesivat, että he ovat kyllä tyytyväisiä tästä ehdotuksesta, mutta totesivat, että kyllä siinä vielä parannettavaakin riittää. Näin he minulle totesivat. Minä oikeastaan keskityin viiteen eri seikkaan. Ensinnäkin on oltava parempaa tietoa, ihan perustietoa näistä laittomista siirroista. Toiseksi tarvitaan vähimmäismäärä tarkastuksia, ihan fyysisiä tarkastuksia ja tarkastusten tulosten on oltava yleisön saatavilla pysyvästi. Viranomaisten toimivaltaa on tietyissä tapauksissa myös lisättävä. Yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä on huomattavasti parannettava. Tekstiin olen lisännyt lisää määritelmiä. Ensinnäkin tämä talteenotto. Sitten on määritelmä, joka liittyy tarkastuksiin, valvontaan – Tästä ensimmäisestä aiheesta perustietoa tarvitaan laittomista siirroista. Kaikki, jotka tapasin, ja myös tämä tilintarkastustuomioistuimen auditointikertomus toteaa, että tarvitsemme harmonisoituja suuntaviivoja tiedoista, joita meillä on. On oltava ihan taulukkomuotoista tietoa, jotka voimme näyttää ja, ja oltava tietoa siitä, miten tulli lainsäädäntöä, tarkastuslainsäädäntöä tällä alalla täytäntöön pannaan. Tässä on edelleenkin puutteita. Ja sitten se, minkälaisia, minkälaisia sanktioita näistä rikkomuksista ja rikoksista määrätään. Aiemmissakin, aiemmissakin mietinnössä puhuttiin sanktioista. Nyt kyse on tällaisen parhaan mahdollisen eh, sataman valinnasta missä, missä kohtelu on suotuisinta. Täytyisi toteuttaa riskianalyysejä ja, ja tasapainotettuja suunnitelmia. Tarvitaan vähimmäismäärä tarkastuksia. Niitä on oltava tietty määrä, jotta ne ovat tehokkaita. Tarkastussuunnitelmien on oltava myös pysyvästi yleisön saatavilla. Jotkut ajattelevat, että tämä voi olla arkaluontoinenkin kysymys, mutta jos pitää tätä liian arkaluontoisena tietona, niin sitten syntyy se vaara, että tapahtuu petoksia. Emme mehän, emmehän me anne, anna tietenkään yleisön käyttöön minkälaista operationaalista tietoa, mutta toki paljon muuta tietoa voidaan antaa, ja se on mielenkiintoista ja relevanttia myös yleisön tietää. Ja tällä on sitten myönte- myönteisiä vaikutuksia kun ajattelemme sitä, miten laatua valvotaan ulkopuolelta. Kaikki haluaa, haluavat tehdä parhaansa, komission edustaja myös tämän totesi. Tällaisella julkisesti saatavilla olevalla tiedollakin on myönteinen vaikutus prosessiin. Sitten viranomaiset tarvitsevat lisää toimivaltaa. Tällä hetkellä asioita on hoidettava hyvin tietoisesti. Lainsäädännössä esimerkiksi Belgiassa todetaan, että kaiken tämän pitäisi tapahtua ikään kuin automaattisesti. Viranomaisten pitäisi pystyä toimimaan ikään kuin automaattisesti. Ei pitäisi olla niin, että on monenmoista proseduuria, joka täytyy ensin täyttää. Olen tehnyt äh, tarkistuksen myös tähän suuntaan. Sitten yhteistyö joka on oleellista. On oltava tietoa, jaettavaa tietoa jätevirroista, jätteiden siirroista ja kokemukset on pantava yleiseen jakoon muiden hyödyksi. Ne, jotka tekevät työtä kentällä, ovat todenneet, että tiedonvaihtoa toki tapahtuu, mutta sitä tapahtuu ad hoc pohjalta. Ja ikään kuin sattumanvaraisesti. Voi olla, että joku tuntee jonkun vaikkapa Impel-järjestelmän pohjalta, mutta tämän yhteistyön on oltava systemaattisempaa järjestelmällisempää. Se täytyy organisoida paremmin niin, että tiedonvaihto tapahtuu eh, jatkuvalta perustalta ja paljon tehokkaammin. Kentältä minulle kerrotaan, että olisi erinomaista, jos eh, tämä saavutettaisiin, jos komissio sitoutuisi siihen, että asioita viedään tähän suuntaan. Tässä oikeastaan ne viisi pääkohtaa, jotka ovat minun tarkistusteni pohjana. Komitologian osalta ehdottaisin, että tähän lainsäädäntöön tehtäisiin sopeutuksia pikemminkin kuin että sitten omnibusehdotuksessa asia hoidettaisiin. Seurannan suhteen haluaisin edetä nopeasti. Haluan asian kuntoon ennen kautemme loppua ja haluaisinkin kysyä, voisiko määräaika tarkistukselle olla jo ensimmäisellä viikolla joulukuussa? Mielelläni tapaan varjoesittelijät Strasbourgissa joulukuussa tai, tai sitten tammikuussa niin, että tammikuussa 22. tai 3. päivä voisimme toista kertaa asiaa käsitellä ja äänestää myös yritän pitää kanavat auki neuvoston suuntaan. Olen tavannut puheenjohtajavaltion edustajat, aion tavata myös seuraavat puheenjohtajavaltion edustajat. Jos me saamme ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen, niin olisi hyvä. Toki se vaikea on, painetta syntyy, mutta se olisi kyllä hyvin tervetullutta. Muuten tässä käy niin, että äänestämme täysistunnossa maaliskuussa. Siihen nyt ainakin pyritään, mutta jos ei onnistu, niin aina sitten huhtikuu on vaihtoehto. E Varjoesittelijät EPPltä Karl-Heinz Ja, vielen dank. Äh. Kiitos Bart. Mielestäni Mielestäni olet tehnyt hyvän ehdotuksen. Komissio on tehnyt parhaansa, mitä tehtävissä on. Enkä sitä halua vastustaa, mutta täytyy pitää mielessä, että, että kun vierailemme jäsenvaltiossa, niin sitten ihmiset sanovat, että älkää määrätkö meille yksityiskohtaisesti meille, mitä pitää tehdä, mitä ei. Sitten on jätevientitarkastuksia ja todetaan, että monissa maissa, minunkin maassani, niin sitten puuttuu näitä tarvittavia tarkastuksia ja valvontaa. Ja reaktiomme on sitä, että kehitämme yhä enemmän byrokratiaa minä kyllä myönnän, että ei minullakaan ole parempaa ratkaisua, mutta oikeastaan se on äh, harmi ja häpeä. Toisaalta Euroopassa syytetään, Euroopan syytetään, liikaa määräillään ja toisaalta jäsenvaltiot eivät pysty, kun ajatellaan raaka-aineita, jotka itse asiassa kuuluvat lapsillemme, että niitä voidaan hallinnoida ja hoitaa asianmukaisesti. Ja puheenjohtaja olen yrittänyt valiokunnan puheenjohtajana tätä, että täytyy nimetä enemmän näitä asioita Mehän olemme tällainen rotaariklubi, että me, me, me olemme niin jalomieliset, että me nimeä esitä nimiä. Jos näiden maiden edustajia tänne kutsuttaisiin, niin ne eivät varmaan tulisi. Mutta sitten toisaalta, jos kehitetään lisää byrokratiaa, sitten mennään vaalipiireihin samaan aikaan ja tehdään tarkistussuunnitelmia, tarkistusluetteloita, siihen täytyy sitten olla henkilökuntaa käytössä, resursseja täytyy antaa käyttöön, vain koska jäsenvaltiot perusvelvoitteitaan jotka ovat voineet tehdä tähän mennessä oma, omaan laskuunsa, niin nyt sitten on ihmeellistä, miten sitten kärsivällisesti omien jäsenvaltioiden laiminlyöntejä nyt sitten äh, suvaitsemme. Ja yritetään sitten korjata tilannetta. Tämän teeman täytyy päästä myös hallitusten johtajien esityslistalle, niin että todellakin yhteisöllisesti tästä päätetään. Nämä toimet ovat periaatteessa hyviä, mutta usein jäsenvaltiomme eivät ole tässä ikään kuin toimivat toimikykyisiä. Kiitos ST-ryhmältä kollega Klubacheva seuraavaksi. Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun Bulgaria. Tämä mietintö, joka liittyy äh, jätteiden siirtoon, on hyvä esimerkki siitä, mitä EU tekee – ympäristöalueella. Selvää on, että paljon epäsäännönmukaisuuksia on ilmentynyt jätteiden siirrossa. Prosenttiarvio 25 ja 50 prosentin välillä jätteiden kuljetuksissa – Tällainen määrä ei vastaa ollenkaan siihen, mitä pitäisi tapahtua. Tässä on tämä taloudellinen tekijä, tämä jätepuoli, sitä pidetään sekundaarisena resurssien lähteenä. Ja aina milloin epäsäännönmukaisuuksia on, niin, niin silloin kukaan ei voita. On myös tärkeää huomata kansanterveysvaikutukset. On ihan selvää, että nykyinen lainsäädäntökehikko ei todellakaan pysty ratkaisemaan jätteiden siirtoon liittyviä epäsäännönmukaisuuksia. Maakohtaisia eroja on aika paljon – Ja siksi tätä asetusta pitää muuttaa. Ja täytyy asettaa lisävaatimuksia jätteiden siirtoon EUn ja kolmansien maiden välillä. Mitä tarkistuksiin tulee ja mitä komission ehdotukseen tulee, Meidän täytyy onnitella esittelijä mietinnöstä. Tässä asiaa tuen. Tarkistuksiin liittyvät menettelyt on tullut selkeytettyä. Myös loppukohteen valvonta on parempaa. Tässä vaaditaan myöskin sitä, että tarkastussuunnitelmat ovat yleisön saatavilla. Ja milloin laittomuuksia esiintyy, yleisön täytyy saada myös siitä tieto. minusta tämä on erittäin hyvä ehdotus. Komissio voi hyväksyä myös delegoituja säädöksiä esimerkiksi elektronisesta tiedonvaihdosta tietyin ehdoin, jotka liittyvät delegoituihin säädöksiin. Ja minusta on erittäin tärkeää tasapainottaa jäsenvaltioiden vastuuta ja delegoituja säädöksiä. Minusta mietintö on kokonaisuudessaan erittäin tasapainoinen, lisää laatua komission ehdotukseen ja täsmentää joitakin tekijöitä. Tavoitteet ovat erittäin selkeät suojelun kannalta – ja myös jaon suhteen. toimivaltaisten tahojen kesken. Siksi olemme yleisesti sitä mieltä, että asetusta pitää muuttaa ja teemme muutaman tarkistuksen preferenssimme mukaan. Kiitoksia. Sitten Gerhard seuraavaksi. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tiedämme kaikki, että televisiosarjan sopranot mafiaperheestä, kun Toni Sopranolta kysyttiin, mitä hän tekee työkseen. Hän sanoi, että hän oli aina jätekonsultti, huolimatta siitä, että teollisuus ammattimaistuu nopeasti. Jos tarkastelemme lukuja komission asiakirjoissa, 20, noin 25 prosenttia kaikista jätesiirroista ovat vielä laittomia niin että vaikka se näyttelijä nyt kuoli, joka Toni Sopranoa esitti muutama kuukausi sitten, niin on näitä Toni Sopranoita on vielä EU-ssa paljon. Kiitos taas sille mietinnöstä ja komissiolle hienosta työstä, jota on tehty. Se on yksi osa-alueesta, josta olemme kaikki sitä mieltä, että täytyy päästä tekemään johtopäätöksiä nopeasti, että saadaan aikaan uutta ja parempaa lainsäädäntöä nopeasti, joten tuen partista asiaa täysin tässä kunnianhimoisessa aikataulussa. Ja kun hän yrittää saada ensimmäisen käsittelyn sopimuksen ennen, ennen ensi vuoden vaaleja. Minulle tärkeimmät osatekijät sen lisäksi, että puhutaan laittomasta, laittomista toimista, niin kyse on myös resurssitehokkuudesta. Hyvin tärkeitä voimavaroja nyt sitten siirretään Euroopasta ulos laittomasti voimavaroja, joita tarvitsemme epätoivoisesti itsekin, eli kaikki pitäisi tehdä, jotta ne voitaisiin saada takaisin. Tuen täysin Bartsta asia siinä, kun hän liittää jätteiden siirtodirektiivin. sähkölaiteromodirektiiviin ja mielestäni on myös tärkeää laajentaa niitä alueita, joilla tarkastajat voivat tehdä tarkastuksia, ei pelkästään kun on siirroista kysymys, vaan myös näissä laitoksissa, joissa kerätään ja laitellaan jätteitä. Jos tarkastellaan tehtyjä selvityksiä, niin 20 prosenttia yrityksistä ei noudattanut sääntöjä, kun niille tehtiin tarkastuksia niiden omissa toimitiloissa. Siellä on paljon tehtävää siis. Tarkastussuunnitelmien julkaisusta olen samaa mieltä Karl-Heinz Floritsin kanssa joka on tässä yhtäkkiä sd linjalla että täytyy olla huolellisia tai varovaisia byrokratian kanssa, Muutaman tarkastajan kanssa puhuin, he ovat niitä ihmisiä, joihin lisäbyrokratia saattaisi vaikuttaa, ja he kuitenkin pyytävät, että suunnitelmat julkaistaan. He tarvitsevat tätä työssään laittomien siirtojen torjunnassa. Eli byrokratia ei tässä ole nyt se ongelma, vaan enemmänkin tehokkaampi tapa hoitaa liiketoim- li- tätä liiketoimintaa. Minulla olisi paljon sanottavaa, mutta en nyt toista sitä, mitä komissio muut puheenjohtajat ja taas ovat jo sanoneet. Kaksi kohtaa vielä minun puoleltani. Toinen on ilmiantajien asema, tiedonantajien asema. Tässä ovat kovin oudot markkinat kyseessä ja haluaisin kysyä komissiolta, että toimialan sisäiset tiedonantajat, saavatko he tarvittavaa suojaa tällä hetkellä vai tarvitaanko heille jotain lisätakeita? Ja sitten vielä, tämäkin on tullut tarkastajilta, on vielä näillä markkinoilla paljon äh, käteistä, jolla hoidetaan transaktioita. Jossakin se on kielletty, Alankomaissa ei ole niin, joten on paljon käteistransaktioita ja tarkastajien on sitten kovin vaikea valvoa toimintaa. Ja kovin hämäräperäinen imagokin siitä tulee kuva-asiasta ja sitten on vaikeampi saada selville laittomat siirrot. Tässäkin kysymys komissiolle. Uskooko komissio, että EU voisi tehdä jotain? Vai pitäisikö jollain muulla tavalla yrittää vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että käteistransaktiot lopetetaan. Vielen Dank. Kiitos sitten Anna Rosbach. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Me seuraavassa me pidämme tervetulleena komission ehdotusta ja Stasin mietintömme toimme sitä, että ei ole tätä täällä ja yleisesti että me olemme sitä mieltä, että komission ehdotus menee oikeaan suuntaan, että meillä olemme kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotuksella on joko heikkouksia esimerkiksi ää, täytäntöpanossa ja jäsenvaltioiden suurissa eroissa erityisesti liittyen sen täytäntöpanoon. Siksi on täysin ratkaisevaa, että on korkeammat normit tarkistuksille, että niiden pitää tapahtua ilmoittamatta, että kontrollijärjestelmät toimivat meille on myös tärkeää, että, että me mielemme jätteen sellaisesta pitää päästä eroon. Se pitää nähdä resurssina, joka pidetään EU:ssa eikä viedä pois. Ja ei laittomasti. Jäte ei ole hyvä asia ympäristölle. Jätteen uudelleen käyttö on hyvä myös työllisyyden kannalta. Tämä on sitä asia myös siinä, että voisi olla kaikkien edussa lopettaa nämä laittomat jätesiirrot Eurosta, Euroopasta. Siksi me tuomme erityisesti kaikki ehdotukset, jotka menevät siihen suuntaan. Lopuksi olemme sitä mieltä, ehdotus, se täytyy totta kai kunnioittaa subsidiariteettiperiaatetta, ja siksi ei pidä delegoida enemmän valtaoikeuksia komissiolle kuin on tarpeellista. Kiitän esittelijää erittäin hyvästä luonnoksesta ja odotan lisääntyvää äh, vastaista yhteistyötä tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank, Anna Rosbach. Und jetzt erhält abschließend der Berichterstatter Kiitos. Ja nyt esittelijä, olkaa hyvä. Eh, er, er Kiitos puheenjohtaja. Gerbrandi esitti komission suuntaan monia kysymyksiä. Pitää varmistaa, että kuulemme komission vastaukset. Se olisi hyvä. Näen, että ehdotukseni saa aika laajaa tukea. Se on tietysti mukavaa. Siihen, mitä Florence totesi, eli tämä nimeäminen ja häpeän saattaminen, naming and shaming käytäntö. Nimiä tässä ei nimetä, pitää paikkansa. Meillä pitäisi olla varjojen kesken kokous niin, että voisimme laatia listan niistä jäsenvaltioista, jotka eivät, eivät noudata lainsäädäntöä ja pahimmista rikkureista tässä asiassa. Sitten voisimme kirjoittaa kirjeen näiden maiden pysyviin edustustoihin, jota vaatisimme sieltä selityksiä. Tämä voitaisiin toteuttaa lainsäädännön puitteissa niin, että jäsenvaltiot saisivat jonkinlaisen pienen herätyksen tässä siitä voisi olla hyötyä. Olen kiitollinen edustaja Florentsille niin, että hän nosti tämän aiheen esille. No sitten muihin kommentteihin. Minä ehdottaisin sitä, että keskityttäisiin parempaan yhteistyöhön tarkastajien välillä. En minä usko, että siitä niinkään byrokratiaa aiheutuisi Gerbrandikin tämän totesi. Itse tarkastajat haluavat parempaa yhteistyötä. He haluavat lisää yhteistyötä, tiedon julkistamista. Tämä helpottaa heidän käytännön työtänsä ja sen tehokkuutta. Kentällä ihmiset tätä juuri haluavat. He haluavat vahvemmat yhteydet kollegoihin. Kenties voisimme kuulla nyt komission vastauksia niihin kysymyksiin, joita esitettiin. Komissio, jos haluatte. Ennen kuin yritämme sanoa jotain näistä erityiskysymyksistä, sanoisin pari sanaa mietinnöstä saan, jos se sopii. Me olemme varsin tyytyväisiä siihen, että mietintöön luonnos tukee ehdotuksemme perustekijöitä. Ensiksi on erittäin tärkeää, että menemättä liikaa tarkistusten suunnittelun yksityiskohtiin, että meillä on joukko vähimmäisvaatimuksia, jolle me pyrkineet löytämään tasapainon, että, että jos tällainen suunnitelmavaatimus asetetaan, siinä täytyy olla sitten joukko pakollisia tekijöitä, eikä saa olla vain valinnaisia tekijöitä. Tämä heijastuu mietinnössä. Pidämme myös kovin tervetulleena tukea sille, että tarkastussuunnitelmat ovat yleisön saatavilla. Tämä on tärkeää esittelijänkin mainitsemista syistä. Sitten tämä nimeäminen ja häpeän saattaminen. Pieni kommentti. Vaikutusarviossa, joka on ehdotuksen tukena, näitä jonkun verran tietoa hyvistä käytänteistä Euroopassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, Hollannissa tarkistussuunnitteluun ja muihin tarkistuksen tekijöihin liittyen, ja voitte tehdä johtopäätöksiä hyvistä käytänteistä huonoisiin, huonoihin käytänteisiin muissa maissa. Haluatte ehkä perehtyä tähän. Sitten mitä erityiskysymyksiin tulee, meidän täytyy miettiä näitä muita asioita enemmän nämä ilmiantajat, pelinpohjaltajat, pelinpoikipohjaltajat, en usko, että voimme tässä asetuksessa tehdä siellä mitään. Sama liittyy käteistransaktioihin. Täytyy miettiä asiaa vähän enemmän ja katsoa, josko ja jos niin, miten. Mutta no, tässä ei ole niin helppo puuttua niihin tässä jätteiden siirtoon liittyvässä lainsäädännössä. Kiitos. Nyt olemme keskustelun lopussa. Tarkistusten takaraja on kolmas, kolmas joulukuuta kello 12. 23. tammikuuta ympäristövaliokunnassa äänestys. Ja indikaationa on, että helmikuussa mennään istuntoon kakkosessa. Ja sitten esityslistan kohtaan kuusi. Etsin täältä esittelijää. Gut, es geht weiter mit den Eteenpäin mennään. Äh, Euroopan lääkevirasto ja esittelijämme Linda McCavan, jolle annan ensiksi puheenvuoron. Linda, pitää. Um, thank you, Chair. Sorry for being outside the... Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että olin juuri ulkopuolella. Niin kuin tiedät, lainsäädännössä tapahtuu monenmoista, on juostava paikasta toiseen. Niin kollegat, tänä aamuna halusin puhua saaduista tarkistuksista lääkeviraston maksuihin liittyen. Totesin, että tämä on yksinkertaisesti ja nopeasti hyväksyttävä lainsäädäntö, kaikki ovat samaa mieltä ja nyt meillä on 120 tarkistusta parlamentissa, ei tämä aivan niin yksinkertaista ollutkaan. Tiedän, minkälaisia keskusteluja käydään neuvostossa. Siellä on vaikeita aiheita esillä. Haluaisin nyt kuitenkin tänään käydä lävitse tarkistuksia. Pyytäisin kollegoilta selkeytyksiä. Suurin osa kyllä ei ole paikalla täällä selittelemässä, mutta täytyy pyytää heiltä tätä tietoa kirjallisesti. Olen pettynyt siitä, että jotkut tarkistusten esitteistä eivät ole täällä. He ovat tehneet tarkistuksia ja ovat ymmärtäneet väärin joitain ydinkohtia lainsäädännössä. No, oli miten oli. Ensinnäkin yrtit ja homeopaattiset lääkkeet. Näihin on tehty tarkistuksia. Maksuja haluttaisiin vähentää, ottaa pois nämä kokonaan lainsäädännöstä ja he haluavat, että komissio kommentoisi lainsäädännön soveltamisalaa. Se, mitä tässä lainsäädännössä on mukana, on vain luvan saaneet kasvisrohtovalmisteet ja homeopaattiset lääkkeet. Rekisteröidyt tällaiset jätetään soveltamisalan ulkopuolelle. Silloin kun yritys päättää toteuttaa rekisteröintimenettelyn, kliiniset testit ja niin poispäin, niin silloin nämä tuotteet ovat muita kuin rekisteröityjä tuotteita, ja ne eivät ole mukana tässä lainsäädännössä. Ne ovat tällaisia itsehoitovalmisteita silloin. No sitten rekisteröidyt homeopaattiset lääkkeet. Maksut perustuvat kolmeen eri kategoriaan oikeastaan. Ensinnäkin maksut PSUR, järjestelmän perustuen, eli lääkeyrityksiltä vaadittavat maksut, sitten turvallisuustutkimusmaksut ja sitten tällainen määräinen maksu. Jotkut ovat tehneet tarkistuksia, jotka vähentäisivät maksuja homeopaattisten ja kasvisrohtovalmisteiden osalta kaikissa näissä kategorioissa. Jos vaikkapa kasvisrohto tulee tässä ensimmäisessä kategoriassa käsiteltäväksi, mutta komissio on todennut, että ei näin kovinkaan usein käy, niin en näe miksi heidän ei sitten pitäisi maksaa maksua. Kyllä kasvisrohdoissakin on aktiivisia aineita, eivät ne ole mitään neutraaleja tuotteita, vaan niillä voi olla aktiivisia, tehokkaita aineksia. Jos pyydetään turvallisuusraportointia näistä tuotteista, niin minusta kyllä niiden pitäisi myös maksaa maksu tästä. 40-42 tarkistukset ovat sellaisia, että kokonaan jätettäisiin näistä maksuista homeopaattiset ja kasvisrotovalmisteet ulkopuolelle. Tai ainakin jonkinlainen alennus myönnettäisiin. En tiedä, minkälainen voittomarginaali näillä yrityksillä oikein on. En tiedä, miten se vertautuu niihin voittoihin, joita pienet lääkeyritykset saavat. Haluaisin, että komissio voisi tätä kommentoida. Sitten tarkistuksissa myönnettäisiin poikkeuksia au- luvan saaneille homeopaattisille valmisteille. Ja sitten tämä vuosimaksu, tai sitten tämä sisällytettäisiin kaikki yhteen. Haluaisin kysyä komissiolta, katsoako se, että olisi oikeutettua, perusteltua toimia näin. Peruste kenties voi olla se, että syntyy vähemmän tällaisia vaaratilanteita tai hoivamattomia vaikutuksia. Monet kollegat ovat tehneet tarkistuksia näiltä perusteilta. No sitten generiset lääkkeet. Niitähän jo kohdellaan kevyemmin. Siinä vain pyynnöstä täytyy toteuttaa tämä kokonaisarvio ja komissio on totenut vain 10-15 prosenttia aktiivisista aineista on sellaisia, että ne liittyvät generisiin lääkkeisiin. Komissio on ehdottanut 20 prosentin alennusta vuosimaksusta generisten lääkkeiden osalta. Minä muutin tätä, että tämä olisi täysimaksu. Tässä Rod Berend ja Rivasi ovat tehneet tarkistuksia. Me olemme, tai minä olen ehdottanut muutosta tähän vuosimaksun laskentaperustaan sillä tavalla, että olisi vähemmän kohtia geneeristen lääkkeiden osalta tässä äh, taulukossa. Esimerkiksi pakettien koosta on nyt siirretty aktiivisten ainesosien määrittelyyn. Geneeriset lääkkeet joutuisivat maksamaan vähemmän tämän tietokannan pohjalta. Myös vuosimaksun perustassa huomat, huomioitaisiin tietyt seikat. Kun olemme hyväksyneet tästä lainsäädännöstä, niin annoimme emalle virastona tehtäväksi tämän monitoroinnin. Näin yritykset eivät joudu tekemään päällekkäistä työtä. Tarkoituksena oli, että lääkevirasto seuraisi vain hyvin yleisiä aineita. Mutta on monia generisiä lääkkeitä, niin olisi kummallista antaa niille jonkinlaisia maksualennuksia vuosimaksuun, koska kuitenkin kyse on tiedon seurannasta ja tästä tietokannasta, jo sitten kuitenkin paljon tuotteita on markkinoilla. Jotkut kollegat ovat esittäneet myös uuden maksukategorian käyttöönottia niin, että olisi sellainen maksukategoria, joka koskisi tuotteita, jotka ovat olleet markkinoilla yli kymmenen vuotta. Innovatiivinen teollisuus toteaa, että ei ole oikein, että generisille annetaan maksualennus, mutta heidän tuotteensa eivät tällaista alennusta saisi. Voisiko komissio kommentoida tätä ja miksi? Olisiko tämä jär- toimiva ratkaisu vai ei? Jotkut kollegat ovat pyytäneet maksualennusta vaikeuksissa oleville yrityksille. He toteavat, että jos yritys on vaikeuksissa, niin kyllä alennus pitää silloin myöntää. Minusta tämä ei ole kovinkaan toimiva järjestely. Ei ole selvää, miten EMA voisi päättää, ovatko yritykset ongelmissa. Ne, jotka ovat tehneet näitä tarkistuksia, toteavat minulle, että hallintotaakkaa pitäisi kyllä vähentää tässä lainsäädäntömenettelyssä kaiken kaikkiaan. Enpä ole niinkään varma tästä. Kollegat, on muistettava, että tietty rahamäärä tarvitaan tämän työn toteuttamiseen. Jos kaikki saavat alennuksia maksuista, niin oletettavasti sitten perussumman on noustava, koska tietty summa on saatava kasaan, jotta voidaan kattaa kustannukset tämän tietokannan pyörittämisen suhteen, seurannan suhteen. Lainsäädännössä olemme vaatineet, että EMA toteuttaa nämä tehtävät. Haluaisin komission hyvin selkeästi selittävän, miksi alennukset, minkälaisilla vaatimuksilla ja minkälaiset perusteet. Kollegat eivät ole paikalla täällä nyt perustelemassa tarkistuksia, että tämä on vähän vaikeaa. No sitten tarkistuksia on tehty, jossa on täsmennetty missä määrin e, esittelijöille pitäisi maksaa miksi tässä ehdotuksessa ei ole määritelty paljonko pitäisi maksaa, jos, jos kerran maksaa pitää? No sitten maksut, jotka ovat niin korkeita, niin sitten todetaan, että kovin vähän jää, jää eman osuudeksi tästä maksusta. Voisiko komissio määritellä, mitä virasto teki, mikä sen rooli on aivan erityisesti näissä PSUR-järjestelmässä niin, että kun jäsenvaltioille annettaisiin suurin osa rahasta, niin onko se sitten oikeutettua? Jäsenvaltiot ovat argumentoineet, että niiden tiettyjen maksuosuus ei ole riittävän suuri. Olen kyllä kuullut myös erilaisista maksutasoista. Jäsenvaltiot ovat antaneet omia arvioitaan. Esimerkiksi Alankomaista sain arvion, joka oli kaksinkertainen verrattuna yhdistyneen kuningaskunnan lukuun. Mitä mieltä komissio on näistä eritasoisista maksuista, joita eri jäsenvaltiot sitten velottaisivat? Rotberent on pyytänyt jäsenvaltiolta hyvin yksityiskohtaisia laskuja, niin että virastot olisivat avoimia maksuensa suhteen, sen suhteen paljon kuin ne velottavat. Mutta miten tämä mahtaa sopia tämän, tähän könttäsumman veloittamiseen. Jos on tällainen kiinteä hinta, kiinteäsummainen hinta, ja sitten taas toisaalta tällaisia eriytettyjä hintoja, niin sitten voi hieman olla harkintavaltaa paljonko veloitetaan. Jos luodaan paljon paperityötä ja hallintoa äh, varsin epäavoimella tavalla, niin eikö se sitten vaikuta myös näihin maksuihin. Ne maat, joilla kustannukset ovat pienimmät, esimerkiksi palkkakustannukset ovat pienemmät, siellä suinkaan maksut eivät välttämättä ole matalimmat. Tämä ei ole kovinkaan johdonmukaista. Kenties komissio voisi kommentoida tätä asiaa. On eräs huoli, jonka monet kollegat ovat nostaneet esille tarkistuksissa. Jäsenvaltiot kääntyvät viraston puoleen tiettyjen lääkkeiden suhteen, koska ne itse eivät halua ryhtyä töihin tai ovat kenties varuillaan varovaisia tiettyjen skandaalien suhteen omassa maassaan ja, ja sen suhteen, miten oma lääkevalvonta toimii. Kollegat ovat huolissaan siitä, että jäsenvaltiot toimivat näin ja sitten äh, virastoa ylirasittavat. Pitäisikö olla jonkinlainen äh, rajoite tai pelote niin, että näin ei toimittaisi? Ne maat, jotka kääntyvät viraston puoleen, kenties pohtisivat, että koska, koskapa tämä maksaa niin paljon, niin eivät sitten kääntyisikään viraston puoleen. Aiheuttaako se vaaraa kansanterveydelle? Rotberent on tehnyt tarkistuksen tästä, se on tarkistus 52. Hän toteaa, että jäsenvaltioiden pitäisi osallistua maksuihin silloin, kun kyseessä ei ole kiireellinen tapaus. Mitähän komissio mahtaa tästä olla mieltä? Hän on tehnyt tarkistuksen, jossa todetaan, että esittelijä ei saisi olla siitä maasta, joka tätä siirtoa ehdottaa. Minulle taas todetaan alalta, että ei tämä ole kovin käytännönläheistä. Jos maa nyt tekee tätä si- haluaa tätä siirtoa. Ja siellä kuitenkin on eniten tietoa kyseisestä lääkkeestä. Olen tehnyt sen ehdotuksen, että saataisiin vain puolikas maksu tässä tapauksessa. Mitä komissio on tästä mieltä? Viraston johdosta todetaan, että he katsovat, että liika käyttö kenties voitaisiin välttää sisäisesti hallinnollisilla menettelyillä. Ei välttämättä tarvittaisi näitä maksumuutoksia. Mitähän komissio tästä ajattelee? No sitten rangaistukset yrityksille, jotka väärin perustein väittävät olevansa pekoyrityksiä. Jotkut ovat tehneet tarkistuksia tämän maksun nostamiseksi. Komissio toteaa, että pitäisi maksaa vain 10 prosentin maksu. Jotkut sanovat, että 20-50 prosenttia taikka sitten ei maksua ollenkaan. Komission kanta tähän. REACH-direktiivissä myös asiaan puututaan. Meillä on tapauskohtaista tietoa tästä. Yritykset ovat saaneet neuvonantoa ja neuvojen perusteella ovat sitten tehneet vääriä ilmoituksia. Mikä tässä olisi oikea suhteinen rangaistustaso? Korkeampi rangaistus, on, liittyykö tähän jo nyt ongelmia? Lääketieteen alan lainsäädännössä kenties komissio voi antaa tässäkin osviittaa. Haluaisin komission kommentoivan näitä tarkistuksia, jotka tulevat äh, alan toimijoilta, lääkeyrityksiltä. Kollegat ovat näitä tehneet. Siinä pyydetään emalta lisätietoa kustannuksista, jotka pitäisi saada julkaistettua. Nä, tällaisia tarkistuksia on muun muassa 7880. Haluaisin nyt selkeyttä siihen, mitkä ovat EMAN raportointivelvollisuudet, mitä täytyy julkaista, saattaa suuren yleisön käyttöön. Ja lopuksi Grostet ei ole paikalla, mutta kenties Ajuusa voisi esittää hänelle kysymyksen. 102 on Grostetin tarkistus. Hän ehdottaa, että osa kustannuksista näiden siirtojen osalta tulisi EUn budjetista. Tavallaan EMAhan rahoitetaan osittain EUn budjetista. Mutta en oikein ymmärrä, mitä tämä tarkistus tarkoittaa ja miten se sopisi tähän koko ajattelutapaan. Jos sitten yhtäkkiä kun kaikki yksityiskohdat on käyty lävitse, mikä on tämä siirron kustannus, miten se toimii, ja sitten todetaankin, että EUn budjetista tämä kaikki täytyy maksaa, niin ei se kovin loogiselta vaikuta. Haluaisin, että Krostet perustelisi tarkistustaan. Kenties häneltä voidaan suoraan tätä kysyä. No niin, yli sata tarkistusta tässä on kollegat. Toivon, että vuoropuhelussa komission kanssa voisimme kuunnella ensinnäkin, mitä siellä sanotaan, ja saisimme järkevän ehdotuksen näistä maksuista. Maksut olisivat oikeudenmukaisia yrityksille ja myös lääkevirastolle. Aina pitää muistaa, että pääprioriteettina on lääkkeiden turvallisuus. Se on meidän tehtävämme. Mikään, mitä teemme, ei saa vaarantaa kansanterveyttä, julkista turvallisuutta. Ja järjestelmä on rahoitettava asianmukaisesti. Kiitos. Kiitos Linda. Keskustelu alkaa. Mutta Eman yhteishenkilö saa kuitenkin ensin puheenvuoron Dagmar roth Chairperson, thank you much. Matthias. Um... Kiitos Matias. Pari kommenttia. Ja todella tein pari tarkistusta. Ehkäpä selkeytän myös muutamia asioita, joita Linda otti esille. Yksi periaatekysymys ensin, kun Linda viittasi Rava Kostetin tarkistuksiin 102 jossa minä en lukenut sitä, että se tulee EU-budjetista, vaan julkista budjetista. Meidän täytyy tehdä periaatepäätös, onko tämä lääketurvatoiminta jotain sellaista, jota teollisuus vaan maksaa. Jos patilaiden turvallisuus ja täsmällinen lääkkeiden luvan antaminen sinähän luvan myötä ei ole ainoastaan keskitettyä, vaan myös kansallista tapahtuu. Ja jos me sanomme, että se on vain teollisuuden vastuulla, niin se ei tunnu hyvältä. Jos me tarkastelemme signaaleja, tämä signaalien tietojen kerääminen on jäsenvaltioiden tehtävä. Me olemme tässä tilanteessa vain siksi, että jäsenvaltiot eivät viime vuosikymmeninä ole työtään tehneet kunnolla koska meillä on ollut kunnollisia yhteisiä tietokantoja jäsenvaltioissa ja kesti niin pitkään saada kunnon lainsäädäntöä EU-tasolla. Sekin on asian jäsenvaltioiden toimien seurausta. Ja tukisinko teollisuutta väärin, jos sanoisin, että kansanterveys ei olisi yleinen asia. Kastettiin ehdotuksellaan seurauksensa. Liitän tähän siihen, mihin, mitä kävän sanoi. Sen suhteen luommeko kannustimia kansallisten virastojen uudelleen rahoittamiseksi. Ja kysymys on tästä raportoinnista, ää, maksujen erittelyistä. Ja tässä meillä on vain pieni pala palapelissä. Jäsenvaltiot ovat hallintoneuvostossa mukana – kuukausia jo Hollannin ja muiden johdolla jäsenvaltiot haluavat lisää rahaa emassa, eli käytännössä EU-budjetista. Miksi? Koska ne haluavat rahoittaa itseään. Ne ymmärtävät, että kansalliset budjetit pienevät. Minulla on myötätuntoa kansallisiin virastoihin saksalaisiin, saksalaisia ja hollantilaisia kohtaan, mutta en näe mitään lisäarvoa. Jos katsoo menneisyyteen, jos katsotaan raportointia lääkeaineen luvan myöntämisessä, en siis puhu tästä lääketurvasta, jos ajatelemme tätä luvan myyntiluvaa, lupaprosessia. Nyt niin tässä on valtavia eroja. En, usko, että mä uskaltaa sanoa julkisesti, mutta yksityisesti sanovat, että me saamme hyviä kertomuksia ja sitten toisia, jotka ovat hyödyttömiä, ellemme te viikkoja, tunteja monelle. Osa kertomuksista ei ole edes Eman käyttämissä työkielissä. Miksi Eman pitäisi maksaa huonosta laadusta? Kun näemme, että ää, jäsenvaltiot haluavat uutta rahoitusta, selvä, mutta silloin haluaa jotain vastikkeellista. Sitten pitää panna paineita myös kansallisten virastojen verkostolle, kuten he kutsuvat sen. Nämä ovat vähän tällainen kiinnostuneiden kettuja, ke, kettulauma. Anteeksi, että sanoin näin. Hallintoneuvostossa ajattelevat, että he voivat päättää maksuista, jolla he sitten rahoittavat omaa toimintaansa. Tämä liittyy myös kysymykseen, kun on esittelijä. Meillä on tällaisia ehdotuksia. Esimerkiksi osatella kodeiinia, jota käytetään lääkkeessä. Me tiedämme, että kodeinilla voi olla sivuvaikutuksia. Kun me mehän tiesimme ehkäisylääkkeet, ehkäisyvälineidenkin sivuaineista. Mutta pitääkö tämä viedä emaan? joku kansallinen virasto haluaa kaikkesta vastuusta eroon, eikä siksi minä halua, että tämä raportointi tuo tuloja, koska sitten on helppo levittää näitä tehtävien ympärinsä. Ja joku sitten sanoo, että jäsenvaltiolta tarvitaan tietoa. Ja jos, jos joku jäsenvaltio, joka antaa signaalin, ei raportoi, ettei se antaisi dataa. En ole kuullut tältä emalta. Haluaisin kuulla tämän. Jos jäsenmaa tekee tämän viitteeksen, että se ei vailla että täytyy tehdä selväksi, että sitä jäsenvaltio ei voi sen jälkeen yhteisöä halunneen, se ei voi olla totta, kuka ei voi sanoa näin. Ja sitten maksut. näistä käsittelyyn ottamisista. Tämä täytyy panna perspektiiviin. Täytyy tarkastella, mitä jäsenvaltiot saavat. En minä kyseenalaista sitä, että tietty prosentti, maks, tietty prosentti maksaa jäsenvaltiolle, mutta mitä sitä tulee vastineeksi? Minä haluan pakottaa ne kertomaan, mitä ne Me haluamme hyödynnä tuolla sanan, kun saavat rahaa. Emä täytyy sitten, jos emä täytyy lausuntopyynnön parissa työskennellä vielä kuukausi, niin tässä vähän pitää antaa ja ottaa vastavuoroisuutta. Jäsenvaltiot ovat enemmän ottavalla kannalla, käsi ojossa. Edelleen, että EMA ja muuten EU-virastojen budjetit ovat lypsylehmiä. Vastustan sitä voimakkaasti. ja vastustan voimakkaasti joidenkin jäsenvaltioiden toimintaa EMAn hallinnossa. Olen Linnan kanssa samaa geneerisistä. Se tulee olemaan lausuntopyyntöjen alue tulevaisuudessa. Koska puhutaan vanhemmista lääkkeistä, jotka tulee pitävää markkinoille, niillä on enemmän näitä signaaleja ja, ja sitten usein patentti on vanhentunut ja usein tässä ei ole mitään oikeutusta tässä pyynnössä. Anna vähän lisämakua lisätarkistuksilla. Ja pyrin tekemään reilun diiliin tarkistuksella. Tiedämme, että emme tarvitse rahaa. Sen täytyy tehdä tärkeää työtään. Vuosimaksua on kyseenalaista. Voimme tarkastella, kuinka paljon työtä sen eteen tekee ja kirjallisuuskatsaukset ovat tärkeä osa. Teollisuus täytyy vapauttaa sitä parvanovan ja jotkut tarkistukset, joilla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät ää, lasketa kahteen kertaan. Että teollisuus maksaa eurooppalaisesta järjestelmästä ja jäsen, sitten jäsenvaltiolle. On epäselvää, miten tähän puututaan, koska tätä yhä tapahtuu. on sanottu, että niin oli, minulla on muutamia teknisempiä juttuja. Jos haluan vähentää hallinnosta taakkaa, kyseenalaistaa tarkistuksen 76. Me haluamme vain teollisuuden tekemään selväksi maksunsa, joten ää, lääkeviraston ei tarvitsisi jälleen selvittää asioita uudelleen. 87 haluaa tehdä selväksi, että tämä könttäsummajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun Eurovigilans tietokanta on täysin toimiva kuusi kuukautta sen jälkeen vasta. Ja mä mielestäni tämä on ihan rationaalia toteutettava. 111 äh, halvempi hinta vakiintuneemmille lääkkeille 20 tapauksessa tällaista lausuntopyyntöä ei tule. Ja sitä tapahtuu. Summa voi olla hyvin pienille yrityksille taakka, jota ei voi hyväksyä. Kiitos Jarrod Perent, sitten kierros. Ajus ensimmäisenä. Ja sen jälkeen kollega Parvanova. Pilar Ajus, olkaa hyvä. Pues muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias y muchas felicitaciones también a la... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää. Tässä on tehty paljon työtä. Haluaisin kiittää kollega Rod Perentiä, kun hän selvitti asiaa. Tämä nimenomainen ehdotus on sellainen, johon olen jättänyt Parvanovan kanssa joukon tarkistuksia, Krostetin kanssa myös. Jotkut tässä nimittäin täytyy selventää kohdat. On tärkeää määritellä, mikä eman lääkeviraston vastuudet ovat ja mitkä sitten taas jäsenvaltioilla – Toisaalta minulla on sellainen tunne, että esittelijät ja sitten jäsenvaltioiden raportoijat, heidän täytyy saada jonkunlainen korvaus tekemästä työstä. Ja myöskin nämä tarjotut palvelut virastolle täytyy määritellä ja selventää. Mutta ne, jotka tämän työn tekevät, heidän täytyy saada jonkunlainen korvaus. Kenestä lääkkeet sitten? Minulla on sellainen tunne, että 20 prosentin vähennys täytyisi olla, tai alennus maksuun. Varjoesittelyiden kanssa voidaan tietysti keskustella tämän nimenomaisen tarkastuksen yksityiskohdista myöhemmässä vaiheessa keskustelua. Kiitoksia sitten sitten Parvanova ja sen jälkeen Kudakis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Lindaa ja kollegoita yhteistyöstä, joka tämän aiheen tiimoilta on jo käynnistynyt. Yhteinen työmme on hyvin tärkeää niin, että saamme tehokkaan avoimen järjestelmän maksujen suhteen niin, että lääketurvallisuusjärjestelmä toimii. Haluaisin esittää lyhyesti kommenttiani. Ensinnäkin markkinalupa. Luvan haltijalta on saatava selvät tiedot, jotta ei synny päällekkäisiä maksuja jäsenvaltioissa. tiedon annossa markkinoinnin suhteen, lääkemarkkinoinnin suhteen tietyt seikat on tehtävä selväksi myös tässä lainsäädännössä. No sitten yksikkö, velotusyksikkö, määrittely. Linda on ja monet muutkin kollegat ovat äh, samaa mieltä siitä, että nämä lääketuotteiden nimet jätettäisiin pois tältä listalta. Näin ei syntyisi sitä ongelmaa, että lääkkeet äh, nimetään eri tavalla eri paikoissa. Sitten päällekkäiset maksut kansallisesti. Nämä liittyvät määräaikaisiin turvallisuuskatsauksiin ja turvallisuustutkimuksiin nämä ovat keskeinen osa koko järjestelmää ja niistä ei pitäisi kansallisesti lisämaksuja periä. Koska ei vaadita, vaadita mitään äh, tieteellistä tutkimusta tämän lisäksi. Sitten vuosittainen kiinteähintainen maksu. Tässä pitäisi keskittyä sellaisiin tuotteisiin, joiden turvaprofiilin luominen vaatii vähemmän työtä virastolta. Generiset tuotteet vaativat myös omanlaisensa kohtelun, jotta tasa-arvoinen kohtelu markkinoilla säilyy. Meillä on tiettyjä kauan käytössä olleita tuotteita ja muita luvan saaneita tuotteita yhteisössä. Jos niillä on 10 vuotta ollut lupa, niin näin niitä pitäisi kohdella. Avoimuus on hyvin tärkeä kysymys näissä ryhmissä. Jos haluamme saada tämän maksujärjestelmän toimimaan hyvin, ja että se on oikeudenmukainen emalle, niin me tarvitsemme avoimuutta lisää. Arviointi kertoo kertomukset emasta täytyy toimittaa myös parlamenttiin, komission, neuvoston, tilintarkastustuomioistuimeen, ekosokille ja jäsenvaltioille. Raportit täytyy julkaista vuosikertomuksen yhteydessä ja se on saatettava yleisön saataville. Sitten markkinointilupa menet esittely ja itse ilmoitettavat tiedot ja maksualennukset artiklassa 75. Näitä pitää käsitellä. Täytyy avoimesti arvioida maksut ja perustella vähennyspyynnöt. Tämä määritellään artiklassa 9 tai sitten inflaatiovauhdin arvioinnissa – artiklassa 15 kohdassa 4. Katson, että yhteisin ponnisteluin komission ehdotus, joka on hyvin tervetullut, muotoutuu peruskriteereiksi, yksinkertaisiksi tehokkaaksi järjestelmäksi lainsäädännön muodossa. Mielelläni teen yhteistyötä jatkossakin Lindan kanssa ja olen vakuuttunut, että saamme täysistunnon hyväksytäksi vahvan kannan. Kiitos. Kiitoksia Kollega Jana Kudakis, olkaa hyvä. Um, this has turned out to be a... Kiitos. Tämä nyt näyttää olevan Pandoran lipas. Olisin samaa mieltä komissiolta kysyttävien kysymysten osalta ne kohdat täytyy selventää. Mutta yksi asioista, jonka Dagmar juuri sanoi, sai minut ajattelemaan uudestaan – oli, että esittelijät eivät olisi jäsenvaltioista, jonka kanssa olen samaa mieltä, kun näin tarkistuksen. Mutta sitten hän jatkoi sanomalla, että jäsenvaltion täytyisi jakaa tieto. Se on tervejärjen mukaista tietysti, mutta, mutta tällä täytyy olla kustannus. Jos jäsenvaltioilla ei ole mitään kustannusta, niin ihan kiva, mutta jos kustannuksia on, niin se pitää, täytyy mielessä jollain tavalla koska siitä saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Toinen asia, joka sano, mikä sanottiin, paljonko on, ken, kuinka paljon on vastuuta kenelläkin. Tässä on vähän kahtalaisella kannalla. Ei pitäisi toimialaa aina ristiinnaulita syyttä kaikesta, mutta toisaalta, jos heidän lääkkeistään on kyse, miten voin odottaa, että jäsenvaltio valvoo kaikkia ja ottaa vastuuta en ole ihan sataprosenttisen varma tästä kuitenkaan. Tässä kuulisin mielelläni lisäargumentteja. Sitten tämän, nämä niin kutsutut hardship tarkistukset ovat aika mielenkiintoisia. Mielenkiintoista nähdä, mistä ne tulivat ja ymmärrän, miksi näitä on esitetty, koska nämä maat nyt käyvät läpi kovia aikoja ja omia teollisuuden alojaan haluavat puolustaa. Mutta tässä on vastausta odottavia kysymyksiä kuitenkin ja toivotan kompromissien osalta Lindalle onnea. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende. Kiitoksia. Puhujalista on käyty loppuun ja sitä myöten komissio saa puheenvuoron. Thank you very much, sir. Paljon kiitoksia kommenteista keskustelun aikana ja tarkistuksista. Tämä myös osoittaa, miten hankala tämä ehdotus on. Meillä oli aika hankala julkinen kuuluminen ja ideoita ja kritiikkiä tuli kysymyksiin. Ja tällä hetkellä neuvostossakin asiaa pohditaan. Jos aloitetaan järjestelmän rahoittamista ja maksujärjestelmää, me uskomme, että meidän maksujärjestelmä oli samansuuntainen kuin tämä lääketurvallisuusvalvontajärjestelmä. Tämä stimuloi tämä tehtävä tekemistä. Tässä lähdetään siitä, että virasto pitää maksuilla rahoittaa ja palvelun pitäisi johtaa maksuun. Tämä on myös sen lähestymistavan mukainen jossa virastot maksavat luvan antamisesta maksua. Olen ot, ottamaan huomioon myös EU-budjetin rajoitteen, joka rajoittaa sen, miten tällä tavalla voidaan maksu rahoittaa budjeteista toimia. Tämä liittyy myös siihen, miten julkisia varoja käytetään järjestelmään. On myös argumentteja, että myös toimia, jotka pitää ottaa huomioon jäsenvaltiolta, lääkäriltä ja sairaalalta. Tämä tärkeä kysymys liittyy siihen, mitä yksikköä kohden maksu määrätään velotusyksiköt. maksat pitäisi olla yrityskohtainen, mutta täytyy myöntää myöskin niitä tuotteita, joita yritysmarkkinoille tuo. Kaikkien tuotteiden turvallisuuden seuranta on tärkeää. Joten totten nimen pitäisi olla osa siksi 2001 kautta 83 pohjalta määriteltyä nimeä pitäisi käyttää. Siinä ei kuulu tätä lääkeainepitoisuutta määritelmään. Ja haluaisimme, että, mietit- että tätä mietitään. Käytännön syystä markkinaluvan omistaja pitäisi pitää entiteettinä, eli lupa ei sille ryhmälle, jolle tämä luvan saanut taho, johon se kuuluu. Sitäkin pitää miettiä. Sitten eri maksutyypit. Tämä arvioitavaksi toimittaminen, niin voidaan ajatella että tähän kuuluu äh, laaja lääkeryhmä, joilla kustannukset ovat merkittävästi korkeammat kuin keskimääräisellä lääkellä. Kun prosessille määritellään äh, maksu, pitää sieltä myös jäsenvaltioiden kustannukset huomioon. Tämä liittyy maksuihin. Arvioi, sitä on se noin 40 vuodessa. Sitten isot arviot, jossa on korkeampi, korkeampi maksu. Täytyy saada niitä lisäksi huomioon myös tämmöistä arviota, jossa on vain yksi, kaksi markkinaa ja yrityskohtainen maksu voi olla niin korkea, että se johtaa taloudellisiin vaikeuksiin. Kun puhutaan vaikeuksista, vaikeuksien, taloudellisten vaikeuksien kokemisesta, niin tämä on tärkeä kysymys. Ja kansan terveysnäkökulmasta ei pitäisi olla mitään taloudellisia eh, disinsentiiviä kuin tällainen lääkevalvonta järjestelmään kuuluva tehtävä annetaan. Sinne ei pidä olla mitään rangaistusta. Nyt tämän mediatarin jälkeisessä tilanteessa lääketurvallisuusvalvonta järjestelmää muutetaan ja viranomaisilla on vähemmän ää, valinnan vaihtoehtoa, milloin asia siirretään lääketurvaa lääkevirastolle. Ja sitten totesi, että Virasto näkee, että tilanne on parantunut. Ja näkevät parannuksia näiden aseiden siirtymisen virrassa, mutta tässä on useampia näkökulmia kuitenkin tässä kysymyksessä. Tässä harjoituksessa on rajoitettu määrä esit- virastoja mukana, mutta näemme, tulevaisuudessa näitä rinnakkaisesittelijöitä tulee mukaan enemmän ja, ja tulemme näkemään jotain hyviä muutoksia. Maksu kysymyksestä. Maksun pitäisi olla niin kuin ennenkin 90 000 euroa. laskimme tämän EMAN ja jäsenvaltioiden kustannusten keskikustannuksena. arvioissa yritettiin myös laskea EMAN osuus. Tässä on 30 EMAlle, 70 prosenttia esitysvaltiolle meidän arviossa ja Meillä pitää olla 600 yksittäistä PCUR-määräaikaista turvallisuuskatsausta, jossa Emmalla on paljon enemmän koordinointitehtäviä. Sitten kiinteä vuosimaksu. Meistä kiinteä vuosimaksu on ää, aloittamisen pitäisi liittyä Eurovigilaisen tietokannan aloittamiseen, ja sen pitäisi tehdä tätä työtä jo nyt. Ja rahoitukseen pitäisi liittää vain ainoastaan Eudra Vigilance tietokantaan. Olemme keskustelleet tämän viraston kanssa. Tämä täytyy selkeyttää. Puhumme kolmas heinäkuuta optimipäivänä. Tänään miten lainsäädäntö sitten etenee. Ja sitten nämä delegoidut säädökset. Tämä on tärkeä kysymys myös neuvostossa. Joustavuuden saaminen oli tärkeää, kuin vuosimaksussa mutta tämä järjestelmä vasta alkaa. Se on parametreja Että voidaan muokata. Mutta arvokkaasta voi tapahtua veloitusyksikön ja laskettujen kustannusten suhteen. Jos sallitaan anna, tarjoamme lisää tietoa kirjallisesti. Pyrin vastaamaan muutamia kysymyksiin. Aika alkaa loppua. Sitten hemopaattiset lääkkeet ja yrtelääkkeet pyrisimme tarkastamaan tämän kanssa, kuinka paljon kielteisiä lääkereaktioita tietokannassa on koska turvallisuus on tärkein huolenaihe, mutta tätä on hyvin vaikea tehdä, koska Eurovigilanssitietokanta nykyisellään e-, ei ole kytketty kasvisrohtovalmisteiden tai muiden lupamenettelyyn. Mutta Emman mukaan tällä hetkellä vain viisi kasvisrohtovalmistetta on listalla, josta vaaditaan määräaikaista turvallisuuskatsausta psuria kuten 2018 mennessä. Tietääksemme listalla ei ole yhtään homeopaattista lääkettä, joka kertoo näiden, lääke, näiden aineiden profiilista. Uh, generics, uh... Generisten lääkkeiden suhteen keskustelemme siitä, tarvitaanko yksittäisarviota farmakovigilanssin suhteen tällä hetkellä geneeriset mukaan. Tarvitaan mukaan 10-15 prosentista aineista, mitä tulee tuotteiden reaktioihin eurovigilanssissa. Tällä hetkellä ei ole mahdollista emalle täsmentää kielteistä reaktiota, jotka liittyvät erityisesti generisiin, mutta EMA on laskenut, että 2012 he ovat saaneet noin 70 000 reaktiosta raportin Eudra Vigilanssiin kansainvälisestä kirjallisuudesta – ehkä 2000 liittyy Genersiin, joten, joten myöskään tämä prosessi arvioitavaksi toimittamisesta ei ole ihan suora, sekin on selvinnyt. Mitä tulee virheellistä PK-yritykseksi ilmoittautumiseen, kohtaamme ongelmia määrittelyiden kanssa. Tämä on se ensimmäinen mahdollisuus emalle käydä tämä harjoitus läpi. Osaavat yritykset saavat kansallisesti luvat. Tämä määrittely on siis tärkeä. Määritämme 10 prosenttia, mutta ymmärrän, että tässä tulee lisätarkistuksiakin. Ja sitten yhteisesittelijälle maksetut maksut. Sitä emme ottaneet maksu esityksen huomioon. Ymmärrämme tämän keskustelun. Se on tärkeää neuvostossa. Olemme valmiita hyväksymään tämän. Kysymys on myös, miten tämä maksaa voidaan sitä suhteellisesti kasvattaa. kun äh, kansallisten budjetista, niin näitä virastoja erittäin kustannuksia, hinnoitteluja, maksuja on vaikea vertailla. Tämä saattaa minkälaisia ongelmia seuraavassa vaiheessa, kun yleinen maksuasetus tulee jolla meidän täällä paljon läheisemmässä yhteistyössä kansallisten virastojen kanssa ja pyrimme ymmärtämään operationaalisia kustannuksia paremmin. Sitten Emman ra- raportointi transparenssi nykytilanteessa vuosikertomus. Sillä on rakenteessa, kuten parlamentti tietää, Kysymys, kuinka paljon lisää haluamme tietää. Suhteessa hallinnolliseen taakkaan tämä täytyy arvioida ennen kuin päätämme asetuksen loppumuodosta. Pyrimme lähettämään lisätietoa, joka liittyy lukuihin ja prosentteihin ja kustannuksiin esittelijälle suoraan. Dank und abschließend Linda McEwan als Lopuksi Linda McEwan esittelijänä. Linda, ole hyvä. Um, thank you, Chair. Thank you to colleagues for their comments. I think when... Kiitos kaikille kollegoille kommenteista. Keskustelu siitä, kuka maksaa lääketurvallisuustyöstä. Pitää paikansa, että nyt keskustelemme velotettavista maksuista, maksumenetetystä työstä meillä on myös infrastruktuuri hallitusten tarjoamana, joka tarjoaa meille lääkkeiden turvallisuutta. Totta kai tämä on paljon kalliimpaa kuin pelkät ää, äh, arviot. Silloin kun järjestetään suuria tutkimuksia skandaaleihin, ne maksavat miljoonia ja miljoonia euroja. Kustannukset asian siirtämisestä viraston käsiteltäväksi ovat varsin suhteellisia. Tässä puhutaan kiinteistömaksuista, jolle nyt sitten ryhdytä veloittamaan yrityskohtaisesti. Nekin lobbaavat minua ja haluaisivat äh, avoimet maksut, eli reaaliset kustannukset. Joskus nämä ovat äh, hyvin monimutkaisia tapauksia ja kustannukset voivat olla suorastaan tähtitieteellisiä Asiantuntijalausuntojen kustannukset, niin kuin tiedämme, ovat hyvin korkeat, joten kyllä kiinteä maksu olisi parempi. Se antaisi jonkinlaista varmuutta ihmisille. Kustannukset usein jaetaan yritysten kesken. Ei, ei pitäisi liioitella sitä, kuinka suuret kustannukset ovat suhteessa yritysten maksukykyyn. Yritykset eivät ole juurikaan valitelleet maksujen tasoa. Me pikemminkin keskustelemme yksityiskohdista. No sitten kuka voisi olla esittelijä tai yhteisesittelijä näissä eh, virastolle siirtotapauksissa. Meidän täytyisi kysyä emalta, mikä on nykykäytäntö, mitkä ovat ohjeet emassa ja miten tämä järjestelmä toimii tällä hetkellä. Minä olen ymmärtänyt, että siellä on jo säännöt siitä, kuka voi olla esittelijä ja kuka ei voi olla. Voisikohan komissio vielä selkeyttää näitä seikkoja, jotka liittyvät homeopaattisiin lääkkeisiin ja rohtoihin. Homeopaattiset tuotteet, joita ei ole rekisteröity, ovat joka tapauksessa ulkopuolella. Vain nämä luvan saaneet ovat mukana. Jos vaikkapa rohdolta vaaditaan tätä PSUR-katsausta – niin jos sitten jotakin tapahtuu, jos ongelma syntyy, niin pyydetään tekemään jotakin ja minusta olisi aivan logista, että jos viranomaiset katsovat, että, että tutkiminen täytyy toteuttaa, niin silloin se täytyy toteuttaa. En usko, että homeopaattisissa tuotteissa tällaisia PSUR- tai PASS-tutkimuksia äh, täytyisi tehdä. Toki voimme pyytää lisätietoa siitä, missä määrin ne ovat mukana tässä tietokannassa. Mutta nyt puhutaan vain niistä, jotka ovat luvan saaneita lääkkeitä, eikä tällaisia itselääkintätuotteita, joita itse kukin voi hyllyltä ostaa. Varmaankin voimme löytää ratkaisuja moniin kysymyksiin, mutta Kyllä tämän tietokannan suhteen täytyy pureutua asian ytimeen. Tarviko EMA varoja tämän asian käynnistämiseksi vai saako se jo nyt siihen rahoitusta? Me saamme hieman sekalaisia viestejä viraston suunnasta tästä asiasta ja Rod tarkistuskin tästä on. Pitää nyt esittää emalle lukuisiakin kysymyksiä. Me puhumme komission kanssa tässä, mutta eman käytännön työn tekijät eivät ole täällä paikalla. Siellähän on monenmoista pöytäkirjaa siitä, miten asiat hoidetaan, eikä tämä ole meidän näkökulmastamme kovinkaan käytännönläheistä. Yritän löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin ja jatkan keskustelua varjo esittelijöiden kanssa ja toivottavasti saamme nämä kysymykset nopeasti ratkaistuksi. Kiitos. Linda McEvan. Kiitos Linda McEvan. 27. siis tänään on keskusteltu 17. joulukuuta äänestämme mietinnöstä ja alustavasti otetaan sitten keskusteluun huhtikuussa täysistuntoon ja saat matkaan saatetaan. Kiitos kollegoille, jotka osallistuivat keskusteluun. Sitten jatketaan kohtaan seitsemän. Pila Ajuuson mietintö. Hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Pues muchas gracias, señor presidente. Eh, hablamos... Puhutaan mietinnöstä, joka koskee kasvilisäysaineistoja. Siinä pyritään joustavampaan ja yksinkertaisempaan järjestelmään kasvinlisäysaineisto Monimuotoisuus, kestävyys, metsissä ja kasvien osalta. Kollega keskeytyksellä hänen pitää puhua mikrofoniin. 12 teknistä direktiiviä täytyy kumota ja sitten korvata ne kattavalla horisontaisella direktiivillä, jossa on 146 artiklaa ja monia liitteitä. Ja yli 90 delegoituja toimeenpanosäädöstä voi tulla tämän muutoksen seurauksena myös. Sen lisäksi ehdotuksen mukaan kaikki muut kuin ammattimaiset toimijat, jotka siis tekevät henkilökohtaisen kulutukseen tai vapaa-ajalla, voivat vaihtaa edelleen muiden harrastelijoiden kanssa kasviaineistoja ilman, että asetus heitä koskee. Ei oteta huomioon yrityksen kokoa, aineiston laatua ja näitä aspekteja. Ja tämä tarkoittaa, että tietyt lajikkeet, esimerkiksi perinteiset lajikkeet, olisivat sitten vain muutamia rekisteröintisääntöjen alaisia, mutta olemassa olevat olisivat sitten eh, lisätarkastuksen ja testien alaisuudessa säädösten mukaan. Sitten mikroyritykset pystyvät tuomaan markkinoille mitä tahansa aineistoja, eh, pienten erikoismarkkinoiden lajikkeita esimerkiksi ilman, että niitä pitäisi rekisteröidä. Mikroyritykset sitten saavat poikkeuksia myös maksuista Komission ehdotuksen mukaan siis. Meidän mielipiteemme on se, että kun nämä 12 olemassa olevaa teknistä direktiiviä yhdistetään, se tarkoittaa, että tässä yhdessä asetuksessa yhdistetään hyvin erilaisia sektoreita, joilla on hyvin erilaiset vaatimukset, ja se johtaisi markkinavääristymiin ja tiettyihin väärinymmärryksiin tietyillä sektoreilla myös. Se tarkoittaa, että tässä on liian yleisiä asioita teknisessä asetuksessa, koska eri näkökohtia tuodaan yhteen, mikä johtaa selkeyden puutteeseen, ja siinä on sitten tila, aivan liikaa tilaa tulkita tekstiä eri tavoin. Tämä voi johtaa ongelmiin toimeenpanossa, kun ei ole asetuksen soveltamisen harmonisointia kautta EUn. Komission ehdotus sisältää aivan liikaa delegoituja ja toimeenpanosäädöksiä, kuten sanoimme, yli 90 se tarkoittaa, että monia osatekijöitä perussäädöksen ulkopuolelle jäisi, jotka ovat tärkeitä lainsäädännön kannalta, joten lausuntoluonnoksessani olen ottanut mukaan monia selvityksiä määritelmiin, selvityksiä määritelmiin, eri kasvilisäysaineistojen lajit, myöskin tämä kaupallisen luokka on otettu huomioon sitten perusmateriaalien valvontaa täytyy olla myös markkinoilla asettamisen jälkeen. Ehdotus ei määrittele lajikkeita, jotka ovat pakollisen sertifioinnin alaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että tätä täytyy sitten säädellä tulevaisuudessa dekoidulla säädöksellä, mikä mahdollisesti johtaisi viivästyksiin, mitä ei haluta. Ja voisi vakavasti vääristää markkinoita. Se on se syy, miksi olen ottanut mukaan liitteen, joka määrittelee ehdot leikkeille, jotka ovat pakollisessa särkisyönnissä. Myöskin tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä muutetaan, otetaan mukaan uusia lajikkeita liitteeseen, mutta liitteen täytyy olla olemassa. Kun puhutaan liikkeistä, jotka eivät ole rekisteröity, täytyisi olla enimmäismääräajat näiden laikkeiden markkinoille saattamiseen rajoitetuille määrille lisäysaineistossa, koska tällä hetkellä mahdollisesti luodaan rinnakkaismarkkinat laikkelijoita ja rekisteröidä. Sitten ihmiset, jotka kuuluvat luonnonsuojelujärjestöihin, komission e-, ehdottaa, että heidät pitäisi sulkea soveltamisen ulkopuolelle. En ole samaa mieltä tämän kannan kanssa, koska voidaan luoda näille kasviaineistoille rinnakkaismarkkinat. Ja sitten näiden tuotteiden vaihto muiden kuin kaupallisten toimijoiden kesken, siinä täytyy määriä rajoittaa, koska kaupallista toimintaa ei pitäisi olla olemassa tässä rinnakkain. Sitten pienet erikoismarkkinat paikallisille lajikkeille ja niiden rekisteröinti. Näiden pienen erikoismarkkinoiden täytyy olla hyvin tarkasti määritellyt niin, että vältetään ehdotuksen syrjivä toimeenpano. Mikroyritykset täytyisi myös olla rekisteröinnin osana. Tietysti mikroyrityksillä on vähemmän kuin 10 työntekijää ja vähemmän kuin 1 miljoonaa euroa äh, liikevaihtoa, mutta heidän täytyy olla rekisteröinnissä mukana, koska he ovat enemmistö alalla. Ja kovin harvat toimijat jotka eivät ole mikroyrityksiä, ne voitaisiin hajottaa ja tulla mikroyrityksiksi, ja sitten ne kaikki toimijat olisivat ulkopuolella uuksien sääntöjen. Myöskin maksimimäärät täytyy määritellä, tai poikkeusten maksimimäärät. Muuten luodaan järjen toimijoiden rinnakkaisverkosto, jossa sitten vaihdettaisiin siemeniä lajikkeille, joita ei rekisteröidä. Me ei tarvitse olla myöskään auditointia joka vuosi jäsenvaltiosta riippuisi, miten he päättävät, mikä olisi asianmukaista heidän mielestään tarpeiden ja sektorien mukaan. Sitten näytteet, näytteenottotarkastukset. Siinä täytyy ottaa valvonnan tarpeet huomioon, eikä pelkästään mielivaltaiset päätökset viranomaisten keskuudessa pitäisi olla ratkaiseva. ehkä sitten hyvin tärkeä asia, ehkä ihan tärkeä, mutta se tärkeä asia on se, että komissio perustaa uuden kloonirekisterin. Sitä ei ole aikaisemmin ollut EU-ssa, ei millään sektorilla. Ja siitä pitäisi päästä eroon. Ensinnäkin se on konseptuaalinen virhe komission lähestymistavassa. Miksi sanon näin? En ole asiantuntija kloonissa, se on ihan totta, mutta yli 20 vuoden ajan olen tehnyt työtä lajikerekisterin kanssa omassa maassani ja myöskin kloonien äh, valitseminen lajikkeille maassa, niin se mitä nyt kyllä tiedän ja sen kokemuksen mukaan, mitä minulla on ollut, niin kun olen kasvigenetiikkaa eksperttien kanssa, kun olen keskustellut, niin sieltä on tullut esille. Että minä kyllä ymmärrän asiaa tarpeeksi ymmärtääkseni, että kloonit pitäisi itse asiassa vetää pois tästä ehdotuksesta. Klooni, rekisteriehdotus pitäisi poistaa. Ja pyytäisin, että kaikki muut esittelijät minua tässä, varjoesittelijät tukevat minua tässä ja kaikki muutkin jäsenet tukevat minua tässä, koska se on tärkeä asia. Klooni-asiassa tässä asetuksessa nähdään, että on kovin selkeä määritelmä kloniasialle. Se on täysin sopusoinnussa kansainvälisten uusien kasvilääkesuojelujärjestöjen kanssa ja lajien kanssa, mutta sitten lainsäädännössä viitataan muihin kloonimuotoihin, tiettyihin genotyyppeihin, jotka saattaisivat olla erilaiset, joita saattaisi löytää tiettyjen lajien keskuudessa, ja niitä voitaisiin käsitellä erillisellä tavalla ja valita erillisesti. Minä en voi tätä ollenkaan hyväksyä lakitekstissä tällaista. Ei voi olla yksi määritelmä, joka tulee tekstiin sitten myöhemmin sovelletaan jotain muuta, joka on samanlaista, mutta ikään kuin rinnakkaista. säännönmukaisille määritelmille. Voidaan keskustella, mitä lajiike tarkoittaa, mitä klooni tarkoittaa. mitä kasviselektio tarkoittaa. Voimme keskustella kyllä myös kahdenvälisesti, ei sitä tarvitse täällä käydä, ja tietysti komission kanssa myös kiitos. Ja sitten seuraavat varjoesittelijät, Pavel Pokola, hyvä. In check, so put your... Kiitos, puhun tsekkiä, joten laittakaapa kuulokkeet päälle. Olen samaa mieltä. Ja jossain määrin tuen esittelijän kantaa. Minulla on joukko muitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Yksi niistä on, miksi tämä ehdotus ylipäätänsä tehdään aikana, jolloin tuskin kykenemme käsittelemään tätä asiaa parlamentin tämän lainsäädäntökauden aikana. Olen puhunut monille sidosryhmäille ja yhden asian ne kaikki ovat sanoneet. Nykyistä EU-järjestelmää kunnioitetaan kansainvälisesti. Sitä pidetään hyvänä, sitä pitää säilyttää. Miksi korjata jotain, joka ei ole rikki? Miksi korvata 12 sektoridirektiiviä yhdellä, josta ei kuitenkaan tule soiva pilli? komissio pyrkää ottamaan mukaan esimerkiksi metsätalouden ää, lisäys aineiston ja sitten taas puutarhaviljelyn. Ja nämä ovat ihan eri aloja. Joten kaiken tämän niputtaminen on ihan lähtökohtaisesti tuhon tuomittua. Ja sitten mietintä on erittäin tiukka, miksi heittää kapuloita rattaisiin toimivaan järjestelmään, joka on järjestelmään, joka on hyvä Euroopan siementuottajille. Ja minulla ei ole vastausta tähän. Kun katsotaan sitä palautetta, jota yleisöltä saamme, näitä monet yhteenotoista liittyvät asioihin, joita ei ole mukana esityksessä esimerkiksi lisäysaineiston siirtoa tai sitten ei-ammattilaisten vaihto tai ja geenipankit ja muut tutkimuksen resurssit. Komissio sanoo, että se ei halua vesittää nykyjärjestelmää, koska se pelkää, että e- EUn lisäysaineistaan laatu siihen sen maine heikkenee, mutta miksi te sitten vesitätte sääntöjä, koska tämä sääntö ehdotus vesittää, heikentää sääntöjä monissa jäsenvaltioissa. Ja ehkäpä vastaus on jossain tässä direktiivissä. Ehkäpä tässä ehdotussa eurooppalaisessa rekisteröinnissä. Meillä on eurooppalainen rekisteröintijärjestelmä. Jos siemenet rekisteröidään kansallisella tasolla, kansallinen viranomainen laittaa sen automaattisesti eurooppalaiseen rekisteriin. Joten meillä on eurooppalainen rekisteröinti. Mutta nyt me loimme markkinointivälineen isoille kansainvälisille yrityksille. Näin he kyökin kautta pääsevät Euroopan markkinoille. enkä osaa kuvitellakaan, mitä tästä lopulta sukeutuu. Olen päässyt eroon aktasta. Välineenä, joka brutaalisti puuttuisi copyrightiin, tekijänoikeuksiin. Ja nyt kun se on tehty, tällainen ehdotus tupsahtaa. Ja tässä on tekijöitä, jotka saattavat todella aiheuttaa kipua EUn siemenkaupalle. Delegoitujen säädösten suhteen komission pitäisi niitä 90 luoda. Mutta luojan tähden, tässäkö meidän edes äänestä joka antaa tällaisen blankkosäkin komissiolle. Me hyväksymme jotain ja sanovat, että hoitakaa te yksityiskohdan. Se on ihan absurdia. Tämä on pähkähullua. Ei näin pidä tehdä. Sitten mikroyritykset. Esittelijä on aivan oikein ottaneet asian esille. Ja sieltämme ehdotuksen silleen. Nämä mark- pienissä markkinaraoissa, pienillä erikoismarkkinoilla toimivat yritykset ne voisivat katsoa täysin oman maan markkinan. Ei ainoastaan pienillä ää, puutarhoilla tarkoitetuilla ää, siemenpaketeilla, vaan myöskin viljakasvien siemenillä. Määritelmä on päätön, koska se kattaa lähes joka lajin siemenkaupan. Joten palataanpa siihen, mitä yhteisessä maatalouspolitiikassa on määritelty. Ympissä on määritelty pienviljelijät, palataan siihen. Artikla 36 tarvitsee paljon arviointia. koska nykyisellä siitä ei ole mitään iloa kenellekään. Jos tämä astuskastaisi nykyistä puolilaillista tai laitonta tilannetta, jossa monissa valtiossa on varjomarkkinoita markkinat, niin silloin tämä ehdotukset pitäisi näyttää täysin erilaiselta. Nykyisellään ehdotus ei ratkaise oikein mitään. Mielestäni peruskysymys on, mikä oli ongelma? Minkälaisen ongelman, jonka niin jäsenvaltiot ovat, nähne, ovat jäsenvaltiot nähneet, joka näin pitäisi ratkaista. Kukaan ei ole kertonut meille sitä, miksi meidän pitäisi horjuttaa venettä tällä ehdotuksella. Ja mitä lisäarvoa tämä ehdotus tarjoaa? Minä näen, mitä se yksinkertaistaa. Se vain monimutkaistaa asioita. Mielestäni tämä aiheuttaa haittaa kaikille. Ja meillä on erittäin voimakkaita varaumia. Ja tuen esittelijää siinä, että voimme yrittää parantaa komission ehdotusta tarkistuksella toki, mutta huomioiden aikarajoitteet vaikeaksi se menee. Pakko sanoa, että Minun on tarkkaan mietittävä, pitäisikö tehdä ry- nimissä, niitä, ryhmän nimissä tarkistus, että hylätään tämä paketti, kun en näe pientäkään syytä, miksi tässä aikataulussa asia käsitellään. Selkeä lausunto, hyvä. Mennään eteenpäin. Corinne Lepage. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä aihe. Siemenet ovat elintarvikeketjun alku, lähtökohta. Kyseessä ei ole pelkkä markkinakysymys, vaan kyse on myös biodiversiteetti, elävän siemenaineiston jakelu, joka huomioi olosuhteet paikallisesti kautta Euroopan ja myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen. Tämä aihe ei ole pelkästään tekninen aihe, vaan se on symboliarvoinen aihe. Ja se on aiheuttanut kyllä kansalaisten liikkeelle lähdön tämän aiheen tiimoilta. He ymmärtävät, mistä tässä on kysymys. Kyseessä on julkinen hyödyke, siemenet. Tätä kautta voimme säilyttää biodiversiteetin eh, epäkaupallisesti ja sitä sen pitäisi jatkoissakin olla. Komissio avaa tässä kyllä mielenkiintoisia kehitysnäkymiä pitäisi olla eri äh, viljelyyn soveltuvia sääntöjä. Esimerkiksi luomussa pitäisi olla erilaisia vaatimuksia kuin mitä siemenalalla teollisesti. Komissio tunnustaa tarpeen hyväksyä sopeutettuja säännöksiä ja tiettyjä poikkeuksia. Ja tästä olen tyytyväinen. Komissio niin ikään osoittaa hyvää tahtoa poikkeuks, poikkeusten hyväksymisen äh, suhteen pienviljelijöiden, äh, kotiviljelijöiden kohdalla – kun ajattelen biodiversiteettiä maanviljelyksessä, niin on tärkeää, että viljelijöiden välinen vaihto tunnustetaan, aivan niin kuin tekstissä tunnustetaan, mutta tiettyjä määräyksiä pitää vielä täsmentää, erityisesti sitä, joka liittyy heterogeenisiin materiaaleihin. Se ei saa olla sellainen, että se aiheuttaa sekaannusta ja tällaisia ei voida patentoida. Tätä pitää korostaa. Esit- esittelijä ehdottaa sitä, että kloonit jätetään pois. Voin yhtyä tähän ehdotukseen. Sitten pienviljelijät, heitä ei saa pitää alan toimijoina. operaattorin alan toimijan määritelmä pitää olla riittävän täsmällinen, yksityiskohtainen. Sitten pienten määrien toimittaminen pitäisi jättää lainsäädännön ulkopuolelle. Ajattelen tässä aivan erityisesti näitä erityis erikoismarkkinoita, pieniä erikoismarkkinoita, sitten mikroyritykset, yhteisön lainsäädäntö, eli kriteerit kahden miljoonan liikevaihdosta tässä ei tule kyseeseen, mutta uskon, että jonkinlainen poikkeus voisi olla äh, sellaisten järjestöjen suhteen, jotka huolehtivat luonnonsuojelusta. Siellä on paljon työntekijöitä ja vaikutukset äh, eivät ole sellaisia, että voimme ajatella tätä kymmenen työntekijän minimimäärää. Sitten sertifiointi ja rekisteröinti ei voi aina toimia samojen sääntöjen perusteella. Puheenjohtaja, mehän olemme jo aikaisemmin tänään käsitellyt, käsitelleet tätä aihetta. Julkiset viranomaiset eh, tässä joutuvat tekemään työtä. Yritykset eivät, eh, erityisesti mikroyritykset, eivät itse voi tätä työtä hoitaa tässä voi käydä niin, että jäljelle jäävät vain suuret yritykset ja se tuskin on ehdotuksen tarkoitus. Kiitos. Kiitos Korin Lapage. Sitten Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle näkemystensä selventämisestä ja lausuntoluonnoksesta. On joitakin asioita, joissa voin olla samaa mieltä valmistelijan kanssa ja joitakin – jossa valitettavasti en. Esittelijä Ajuuso tai valmistelija itse asiassa kyseenalaistaa ehdotuksen tarpeen kokonaisuudessaan aika hyvin, koska nykyinen lainsäädäntö ei ole vanhaa. Ja niin, ei ole vakavaa tyytymättömyyttä, eivätkä jäsenvaltiot ole pyytäneet itse asiassa tällaista lainsäädäntöä. Joten vihreille tämä olisi ihan ok, jos tämä ihan hylätäänkin. Olen myös samaa mieltä sen kanssa, että liian paljon komission ehdotuksessa jää delegoition säädösten varaan tällainen määrä delegoituja säädöksiä, sitä ei pitäisi hyväksyä mielestäni. Niissä asioissa, jossa vihreiden lähestymistapa on eri suuntaista kuin esittelijällä, tärkein liittyy huolemme luonnon monimuotoisuudesta. Meille tärkeimmät huolenaiheet tässä lainsäädännössä ovat se, että maatalouden, maanviljelyn biodiversiteettiä suojellaan, mutta myös viljelijöiden oikeuksia suojellaan tehdä valistuneita valintoja ja vapaita valintoja. Valmistelijan ehdotus tiukentaa pienten toimijoiden näkökulmasta ehdotusta verrattuna komission ehdotukseen – ja siinä en voi olla samaa mieltä. On paljon tietoa biodiversiteetin merkityksestä, ei pelkästään luonnonvaraisessa luonnossa, vaan myös maanviljelyssä. Lajien monimuotoisuus on eräänlainen vakuutus jos ajatellaan mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa, joita ei voida ennakoida täysin. Kukaan ei tiedä, mitä ominaisuuksia perinteisissä lajikkeissa ja heterogeenisissä aineistoissa tulee tarvittaviksi kipeästi myöhemmin, kun kehitellään lajikkeita, joita tarvitaan, kun ilmastonmuutos on edennyt pidemmälle kuin nyt tai jos tuhoisia kasvisairauksia tuhoaa joitakin kasveja, niin kuin olen ymmärtänyt, että joillekin bananileikkeille on tapahtunut. Emme ole päättäneet yksityiskohtaisesti, että mihin rajoitukset pitäisi asettaa ja niin edelleen. se, mitä haluamme varmistaa, on, että niillä toimijoilla, jotka ovat tehneet työtä suojellakseen ja pitääkseen elävinä perinteisiä lajikkeita ja maanviljelyn biodiversiteettiä kokonaisuudessaan, että erityisen tärkeää tämä on vihannesten ja metsälajikkeiden osalta. Niin yleisesti ottaen se tapa, jolla Ajuso ehdottaa rajoitukset asetettaviksi, jossa tiu, missä tiuke, järjestelmän pitäisi olla tiukempia, missä ei, niin siinä meillä olisi päinvastainen kanta. Toinen asia, joka on kovin tärkeä meille, on avoimuus. Täytyy varmistaa, että GMO ja muut kiistanalaiset aineistot, että niitä ei ikään kuin salakuljeteta siementen vaihtoon, niin että ihmiset jotka vievät ja vaihtuvat GMOita ja muuta kistanasta aineista, niin sitten on läpinäkyvää ja selkeää, että mitä siinä on. Olemme myös sitä mieltä, että perinteinen viljelijöiden siementen vaihto pitäisi sulkea pois soveltamisalasta direktiivissä. Kiitos. Ei niin kuin asetuksessa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Seuraavaksi puhuu sitten ei olekaan enää varjoesittelijöitä, vaan ei kun, niin, ei enää varjoesittelijöitä, Linda McEvan, Karin Kalmbach ja Judy Görling. Vai, vai haluatteko täydentää? Okei. Okay. Yes, thank you. I should have made it clear I was speaking on behalf. Olisi pitänyt tehdä selväksi, että olen täällä Jeanin nimissä. Haluan haluaa kiittää Rovaa Josaa työstä, niin kuin aina. Hän ei ole täällä vastaamassa. Erittäin hyödyllisen puheenvuoron, jonka Vox esitti. Kun kuulette, mitä tässä sanotaan, niin me ymmärrätte, miksi me palataan tämän komission kaikista syistä, mitä on mainittu ja parista muusta. Jos ryhmä tehnyt vakavan ehdotuksen. me keskustelemme siitä. Antoin nyt puhun Jimin puolesta. Sillä olettamalla, että näin ei ehkä käy. Komission ehdotuksessa on joukko myönteisiä askeleita, erityisesti EU-tason rekisteröinti, joka voisi vähentää rekisteröintikustannuksia, aikaa, taakkaa, mutta saattaisi tehdä niin, jos oikein toteutetaan. Ja ongelma on, että että mikä tästä tehdään oikein. Koska suurin osa tästä on täysin opakkia, kun emme saa mitään yksityiskohtia. Haluamme suhteellista näyttöperusteita, jotka he, heijastavat tätä kasvien lisäysmateriaalin käyttäjien ja kuluttajien tarpeita. Tässä pitäisi olla laatutakeita, mutta meillä on käsitystä siitä, kun ei ole nähnyt mitään jouk- suuri joukko delegoituja ja säädöksiä, täytäntöpana säädöksiä valmiuteista puuttuvat tästä ehdotuksesta usein, niiden käyttö ei ole tarpeellista, me, se on tarpeellista. Se kysyä komissiosta, ovatko säädökset delegoitujen ja täytäntömän säädösten mukaan toimivallan mukaisia, me myös näin on. Ja sitten tässä on delegoitujen säädöksiä, joissa ää, ei ole määräaikaa, että mä aina saattaa hälytyskelloja. Miksi tämä on asianmukaista? Yksinkertaisesti mennään hieno sana. Riippumatta poliittisesta taustasta varmaan kannattaa yksinkertaistamista, mutta sanahan se vain tässä on. Ehdotuksessa ei ole mitään näyttöä mistään yksinkertaistamisesta. Erityisesti hedelmistä ja kasveista olen huolestunut puutarhuille myytävistä. Kertoisin oman kantani nyt. En, tämä ei ole Jimmy Mirpinen. Minua on lopussa äsken yritä, yritys, semi-yritys. Ja puhuvat siemenistä ja kasvista, jonka minä kasvatan puutarhassa. Ja on niin sanottua Sunderlandin viherkaalia. joka paikkaa merkittävästi mustalaikkeesti, koska se on ha- haastaviin tuulisiin oloihin korkealla ololla kaupallinen viljely ei koskaan kasta sitä, koska tällaista lehtikaalia ei kasvata. Mutta yksittäinen viljelijä asun 240 metrin korkeudessa. Monille teistä tämä ei ole juuri mikään juttu, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa se on korkealla. Käytän tätä laiketta. Yritys, joka markkinoi tätä laiketta, arvioi, että ehdotus kannattaa, eh, se 2400 punnan kustannuksiin ja myin siemenmyynti on 600 pakettia vuodessa, joten voitolle pääsisi vasta 80 vuoden kuluttua. Tämä on ihan naurettavaa. On naurettavaa myös uskoa, että vain 600 ihmistä kasvattaa tätä, mutta kaikista brassikakasveista ihmiset ottavat siemenen paljon kolmen vuoden kuluttua. Ja myöskin keräävät siemenen ja jakavat niitä minkä takia tätä tarvitsisi uudelleen säädellä. Tässä ei tunnista mitään hyötyä. Ymmärrän komission ilmoittanut neuvostolle, että se on ottanut Suomeen tämän huolenaiheen. Puhun muutenkin koristekasveista ja rekisteröintivaadista, vaatimuksesta. haluaisin nähdä, tällaisia muutoksia tapahtuu ennen kuin äänestetään. Ja, ja jos komissio arvioi uudelleen, merkitseekö se, että komissio arvioi koko ehdotuksen rakennetta vai vaikka artikla 60. Sitten, sitten koska nämä vieraslait, joissa on vaatimukset, joka, joka mahdollistaisi kaikkien lajien lisäämistä. Komissio ei ole se tehdä. koristekasvien suhteen kaikki muutokset olisi hyvä, mutta, mutta tästä pitäisi mielestäni sulkea pois kaikki koristekasvit. Vaikutusarmi on surkea. Siinä ei ole mitään uusia merkit kohtia, jos olisi merkittävä määrä vaikutuksia. Ja tässä on paljon työtä, jos ei ole mitään vaihtoehtoja arvioita vaikutusarviossa vaaditaan sitä, että pienellä markkinasektorilla pitäisi päästä pienellä satakasvella tällä erityiset käytä. Mutta puutar, puutarhureille ja pikviljelijöille ja luomuviljelijöille myytävät lisäsmateriaalit puuttuvat tästä. Tämä tarkoittaa hel helpomman tien viljelyyn ja ne on poistettu. Meillä on tämä vain systeemi ja siitä kertaa eroa. Miksi? se pyrkii laajentamaan tämän äh, kasviviraston mielessä ulkopuolelle. Ei mitään näyttää, miksi tästä olisi hyötyä. ajattamatta, ja tässä tulee se johto päätös, että sinä halutaan vähän valvoa. Miksi me hyväksymme sen, jolle sitä ole hyötyä? Ja jos sitten siihen päästään, niin tekstin vir- virtaviivastaminen, esimerkiksi erikoismarkkinoiden poikkeukset. Ei se tarvitse olla niin vuolassanainen. Simppelimminkin asia voidaan sanoa. Vastuullisena järkevinä lainsäätäjinä meidän pitäisi tehdä niin. Kiitos Julie Görling, Linda McEvan ja sitten Karin Kanebach. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on toinen hanke, tänään, jossa valtavasti muita lakeja yhdistetään yhteen lakiin ja pyritään yksinkertaistamaan. Tavallaan samanaikaisesti eh, tuodaan vain lisää monimutkaisuutta, delegoituja säännöksiä. Tämä näyttää yksinkertaisemmalta, mutta ei, me tiedä, miten tämä vielä matkan varrella muuttuu. Eli pyritään ratkaisemaan mahdolliset tulevat ongelmat tämän päivän tiedolla. En usko, että tämä järjestelmä toimii ongelmanratkaisussa. Mehän voimme vain hyväksyä tai hylätä tarkistuksia. Emme voi todella pohtia näitä asioita. Me tiesimme esimerkiksi tietyissä pilottihankkeissa, että ongelmia on, mutta me voimme vain hyväksyä tai hylätä. Komissio yrittää konsolidoida tässä kaiken. Ja mikä tässä on oikein hyöty, niin kuin kollegat totesivat? minkä ongelman pyritte ratkaisemaan ja mikä, miten tämä ongelma ratkaistaan. Mikä o, aihe on noussut esille suurena ongelmana? Miksi tätä oikein nyt hoidetaan? Eläinten terveyden suhteen sama asia nousi esille. Laki on pari vuotta vanha ja nyt se on taas uudelleen esillä. Olen myös huolissani näiden ehdotusten ajoituksesta. Kautemme on lopussa, emme me ehdi käsitellä näitä asianmukaisesti. Aivan niin kuin kollega totesi, että pitääkö nyt tämä hylätä. En tiedä, mitä agrivaliokunta sanoo. Pitää jutella kollegoiden kanssa siellä. Komission on oltava tietoinen siitä, että lainsäädäntökauden lopussa esitettävät hankkeet kyllä sitten vievät äh, toimintamahdollisuudet myös komissiolta. Ei parlamentti voi hoitaa asioita viidessä vuodessa, jos siellä lainsäädännön rustaamisella on mennyt viisi vuotta. Käsittelen tässä lääketurvallisuutta komissiossa. Tarvittiin kaksi vuotta ja nyt minua hoputellaan. Hop hop! Ei tällaista voida enää hyväksyä, että meiltä tällaista vauhtia vaaditaan. No sitten nämä koristekasvilajikkeet ja tämän tyyppiset kysymykset. Tiedot, jotka me olemme saaneet kasvien kasvattajilta, toteavat, että tässä saadaan vähän rahaa ja voitto on hyvin pientä. Komissio kenties vetäisi tämän pois. Olisi hyvä, jos tietäisimme, mitä tässä oikein tapahtuu. Aivan suoraan sanottuna, tästähän tulee tällainen EU-vastainen tarina taas jälleen kerran. Lehdet EU-ssa, itävaltalaiset siellä nyökkäilevät, Kyllä meidän pitäisi pohtia näitä asioita hieman etukäteen ennen kuin äh, ryhdymme näihin hankkeisiin. Mikä tässä on se saavutus? Mihin oikein pyritään? Minusta nyt ei oikein näytä siltä, että kovinkaan paljon on pohdittu sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Me teemme tarkistuksia poistaaksemme artiklaa 11 ja poistaaksemme sen koko ehdotuksesta. Kollegat ilmeisesti pyrkivät samaan. Jos kaikki haluavat samaan, niin konsensus siitä syntyy. Mutta emme me voi täällä juuri ennen vaaleja istuskella käsittelemässä tällaista valtavaa lainsäädäntöpakettia, koska emme me koskaan saa sitä kuntoon. Tämä pitää käsitellä asianmukaisemmin, huolellisesti ajan kanssa. Karin Karin Kahnbach, olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä olen varjoesittelijä meidän ryhmässämme agrivaliokunnassa. Ja Silvetris esitteli mietinnön eilen. Keskustelu oli myös. Sen jälkeen asiantuntijakuuleminen. Esitän samat kysymykset, joita on täällä esitetty. Mihin tarvitsemme tätä lainsäädäntöä? Todellisuudessa kukaan osallistuja eilen ei kerronut, että olisi ongelmia. On kuultu, että periaatteessa Eurooppa lisäysaineistossa niillä käytävässä kaupassa siemenessä meillä on edistyksen lainsäädäntö. Nyt kun on 12 direktiiviä, ne ovat toimineet hyvin. Tässä oli muuten käännösvirhe Pauli Potsin puheessa, jotka siis tulevat nyt asetukseen. Ja tässä yhteydessä se, että itse asiassa olimme aika ylpeitä siitä, että tässä on kansallisella tasolla pelivaraa. Juuri, että voidaan asianmukaisesti reagoida. Se itse asiassa tulee mahdottomaksi nyt. Ja toinen asia. Mikä paketin otsikko on? Älykkäät säännöt eh, turvalliselle elintarvikkeille. Miten sitten tähän tulee metsä- ja koristekasvit mukaan? Ja nyt sitten tämä soveltamisala näistä aiemmasta 12 direktiivistä 250 lajille. Nyt sitten 300 000, siis kaikkeen, mitä kasviaineistona kasvaa tällä planeetalla. Tähänkään ei satu vastausta eilen agrivaliokunnassa. Ollaan kuultu paljon vastalauseita tänään, huomautuksia. Valmistelijan ehdotuksiin voin hyvin liittyä, koska ei ole perustetta esittää näin lyhyessä ajassa näin paljon tarkistuksia, kun olemme vakuuttuneita siitä, että tämä edes läpi. Että tuleeko tässä silloinkaan järkevä lainsäädäntö? Me oletamme. Se vielä Pirtertin intressissä kuultiin eilen lause, että miksi kaikki kasvot ja kasviaineistot, lisäysaineet, täytyy sitten sertifioida koska muuten nostetaan sekissä, kun ei tiedetä, oli se vastaus, koska ei tiedä sitten, mitä ensi vuonna on tulossa kasveina. Ja sitten se on sitä vaikutelmaa, että se, mikä täällä on meidän esitetty komission puolelta, niin juuri on tämä sekissä, että ostetaan jotain, josta äh, delegointisäädösten vuoksi emme tiedä, että miten siellä menee eteenpäin ja mihin, mit, mitä sieltä täytyisi tulevaisuudessa kohdata. Minun puoleltani jos tätä nyt ei kovin, siis muuteta hyvin paljon, niin sitten en usko, että lisäysaineista ja siemensektorille tekisimme hyvää. Kuluttajille ei varmaankaan tehdä mitään hyviä asioita tässä ja ei myöskään biodiversiteetin kannalta tehdä tässä mitään hyvää ja uskon, että on ihan varmaa, että Euroopan parlamentti tässä vaiheessa keskustelua tästä teemasta voisi tehdä enää mitään hyvää tälle asialle. Kiitos. Kiitos Kaudenpa. Sitten yhteenveto, jatkotyö. Täytyy vielä katsoa, mitä tässä mennään eteenpäin siis miten minua on tämä kiukustuttanut tämä ehdotus komissiolta, niin oikeastaan voisi lähettää takaisin, mutta tähän nyt esittelijä voi sanoa ensin itse ja komissio myös. Möchte jemand sprechen? Wenn darf... Haluaisiko komissiolta joku puhua, jos ei näin, niin sitten valmistelija saa puheenvuoro. Ach doch. Ei sittenkin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. muutama näkökohta siitä, miksi tämä ehdotus on tehty. Tämä koko harjoitus perustuu kasvien äh, lisäysaineista aineistaan jäsenvaltioiden pyynnöstä. Arvioinnissa todettiin, että uuseimpaan asiaan voidaan tarttua uudessa lainsäädäntökehikossa. Luettelen joukon niitä tämä nykylainsäädännön monimutkaisuus ja pirstoutuneisuus 12 direktiiviä. Ka- kaikki eivät ole suhteellisen uusia. Tässä on direktiivejä, jotka ovat vu- vuodesta 66 ja 70. Vain kaksi direktiiviä on tuoremman puoleisia. Ja 30 vuoden aikana nämä direktiivit ovat kehittyneet, ottaa huomioon eri teknisiä lähestymistapoja, joka on johtanut järjestelmän tietynlaiseen pirstoutumiseen. Sitten tarvitsi myöskin yhteenmukaista direktiivit Lissabonin sopimuksen kanssa. Sitten tarvittiin parannuksia, jotka kuulemisessa todettiin yksinkertaistamisen suhteen toimijoiden joustavuuden suhteen maatalouden ja biodiversiteetin ja geneettisen materiaalin säilyttäminen ja jäsenmaiden keskeinen harmonisointi ja tämä yhdistetty lähestymistapa. Sillä saimme toimintaohjelmassa vahvistuksen ja myös jäsenvaltioiden kuulemisessa. Siksi meillä on tämä ehdotus edessämme, joka säilyttää nykylainsäädännön periaatteet, eli laikkeiden rekisteröinti ja markkinoille pääsy edeltävä sertifiointi, mutta tässä pyritään tasapainossa lähestymistapaan, joka mahdollistaa valistuneen valinnan kaikille kasvien lisäysmateriaalien käyttäjille, mukaan lukien terve, hyvänlaatuinen kasvien lisäysmateriaali markkinoille ja kasvien geneettisen materiaalien kestävä käyttö. Otan huomioon sekundääristen säädösten määrä. tässä, että nykyisessä 12 direktiivissä, jotka ovat voimassa, nykykehikko perustuu 12 direktiivin ja 90 sekundaariseen säädökseen, mitä tulee delegoiteen ja sä, tämmöinen säädöksiin, jota uudessa ehdotuksessa on. Me teemme eräänlaisen inventaarin ja arviomme on, että delegoitujen ja täytäntöpaneen säädösten määrä olisi noin kolmasosa tuosta eli noin 30. Tässä oli myös kysymykseen liittyen tehtyihin käsitteisiin uudessa ehdotuksessa. Erityisesti nämä pienet erikoismarkkinat. Komissio haluaa joustavan järjestelmän, joka mahdollistaisi monenlaisen materiaalin markkinoinnin sellaisen, joka on monella kansalaisille tärkeä ja myöskin kasvien geneettisen materiaalin säilyttämiseksi. Totta kai suhtaudumme soopimasti pienten erikoismarkkinoiden määrittelyyn uudella tavalla esimerkiksi ei tuottaja, vaan paikallisen markkinan määrittelyllä tai lyhyet tuotantoketjut sen varmistamiseksi, että mitä rinnakkaismarkkinoita ei synny. Ja toinen kohta on heterogeeninen materiaali. Mielestäni tämä materiaali on tärkeä, Luomu viljelyssä, koska tämä tarjoaa korkeamman resistenssin tietyille tuholaisille. Tämä täytyy määritellä. Aloitamme työryhmän käsitteen parissa, jotta valmistelisimme tulevia, tulevaa sekundarilainsäädäntöä heterogeenisille materiaalille, mitä tulee klooneihin. asia, joka oli Rova Ajoissa mietinnässä. Hän sanoi, että kloonien rekisteröinti on jo käytännön jossakin jäsenvaltiossa. On joitakin klääniä, joihin liittyy valinta kasvihygienien vuoksi tai alueellisuuden suhteen. joskin jotain rekisteröintiä pitäisi olla milloin soveltuvaa, mutta olemme valmiita keskustelemaan tästä. Saa nähdä, miten tämä voidaan kestää. Concerning the audit, inspections and tests in the context of official supervision for... Ja sitten öö, sertifioinnin valvonta operaattoreiden tapauksessa. Meillä on kaksitasoinen järjestelmä, jotta sertifiointi tapahtuu virallisessa valvonnassa. Viranomainen, sen täytyy antaa siihen lupa. Ja sitten viranomaisen pitäisi tehdä auditointi. Sertifiointien operaattoreiden auditointi, jota varmistetaan, että ne täyttävät yhä vaatimukset. Riippumatta auditoinnista on joukko valvontaa mutta riskipohjaisesti vastuuviranomaisten harjoittamaa noudattamattomuus todennäköisyyden mukaan. Tai likelihoodin oikeastaan. Jos virallisen valvonnan alla tätä ei voi tehdä, hän voi pyytää valvontaviranomaisia tekemään tätä. Tässä on mahdollisuus valvontaviranomaisille tehdä tällaista. Vielen Dank. Sitten valmistelija saa viimeisen puheenvuoron. Muchas gracias. He escuchado atentamente eh, todo lo que han dicho y muchas Kiitoksia kovasti. Olen kuunnellut tarkkaavaisesti kaikkia kommentteja. Voin yhtyä moni, moni, moniin kommentteihin oikeastaan. No, tämän ehdotuksen hylkääminen. Pitää paikkansa, että kukaan ei tätä ole tilannut, vaatimalla vaatinut. Kenties on tehty ehdotuksia ehdotuksen korjaamiseksi, mutta kokouksissa, joihin olemme osallistuneet, muuttuneet. Ei nyt sentään ole menty niin pitkälle, että ihan uutta ehdotusta vaadittaisiin. Jos ajattelemme vaikkapa metsän lisäysaineistoa, niin on esitetty toive, että olisi erillinen lainsäädäntö, joka käsittelisi näitä kysymyksiä. Määritelmiin kyllä tarvitaan selkeyttä. Me emme voi luoda sellaista tilannetta, että syntyy rinnakkaismarkkinat. Kauppa siemenillä ja taimilla käytäisiin sitten rinnakkaismarkkinoilla pk-yrityksissä. No sitten tämä kloonitilanne. Tämähän on hyvin pitkälti virallisen määritelmän mukaan, joka meillä on uusien kasvilajikkeiden suojelemisesta, mutta sitten lainsäädännössä viitataan erilaisiin genotyyppeihin, joita voi olla eri lajikkeiden alaisuudessa ja nämä sitten yksilöitäisiin. Nyt klooni on itse asiassa se kyseinen kasvi, jota ei voida sitten erottaa toisesta vastaavasta kloonista. Ja sitten meillä on tämä kasviterveyspassi, jossa puhutaan tietyistä lajikkeista ja sitten taas toisella puhutaan kloonista – joka on saanut todistuksen siitä, että se on tietty, tietyn lajikkeen edustaja. Minun mielestäni me tässä monimutkaistamme lainsäädäntöä. On aivan liian monimutkaista sisällyttää tähän kohtaan tämä klooniasia ja kloonin määrittely. Jos sitten on kyse sellaisista kasveista, jotka kenties eivät ole edes klooneja varsinaisesti, niin kyllä tämä koko aihe pitäisi minusta poistaa tästä lakiehdotuksesta. Toivottavasti kollegat tätä tukevat. Dank. Kiitos paljon. Tarkistusjättämisen määräaika 10. joulukuuta on asetettu. Ehkä vähän tarkistuksia tulee. 22-23 tammikuuta äänestys, aggressiäänestys on helmi-maaliskuussa. Ehkä vielä tällä vaalikaudella sitten äänestetään täysistunnossa. Kiitos. Iltapäivällä äänestyksiin. Äänestyksiä nähdään jälleen. Hyvää ruokahalua ja lounastaukoa kello 15. Täsmällisesti jatkamme sitten moottoriajoneuvojen äänitasosta.